Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Istunto on avattu ja meillä on ilmoitus. imco valiokunta on tehnyt ilmoituksen toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta maanantaina 11. päivä maaliskuuta. En ole saanut mitään äänestyspyyntöä parlamentille. Säännön 69c kappale 2 mukaisesti IMCO voi näin ollen aloittaa neuvottelut. Nyt siirrymme ensimmäisen asian tämän päivän esityslistalla. Kyseessä on neuvoston ja komission julkilausuma koskien ilmastonmuutosta. Haluaisin kertoa, hyvät kollegat, edustajat, että meillä ei ole puheenvuoroja ilman puhujalistaa eikä sinisin kortin kysymyksiä oteta vastaan. Näin ollen annamme nyt ähm, rouva Tietille puheenvuoron. Neuvoston edustaja, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, kiitokset parlamentille siitä, että saan puhua neuvoston puolesta tässä tärkeässä asiassa. Kaikki tiedämme, miten laajat haasteet ja kiireelliset haasteet ilmastonmuutos meille asettaa. Me olemme saaneet nähdä tämän myös railakkaissa keskusteluissa neuvostossa ja parlamentissa. Kuitenkin toimemme ovat riittämättömät, niin kuin IPCCn erityiskertomus on osoittanut maailman lämp- ilmaston lämpenemisestä puolellatoista asteella. Unioni on haluamassa ottaa johtavan roolin ilmastonmuutoksesta, mutta sitoumuksista ollaan jääty jälkeen Pariisin sopimuksen täyttämisessä ja näin tuo kahden celsiusasteen lämpenemiskatto on jäänyt huomiotta. Täytyy nyt ilmastonmuutoksen torjunnassa vahvistaa toimia myös muin monenvälisin prosessein. Erityisesti ajattelen tässä ilmailua ja merenkulkua. Unioni haluaa päästä uusiutuvien energiavarojen, kasvihuonekaasujen ja energiatehokkuustavoitteisiinsa 2020 mennessä. Lainsäädäntöön on jo otettu 2030 kunnianhimoiset tavoitteet päästövähennyksistä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä 90, 1990 vuoteen mennessä suhteessa. Jos katsomme ilmasto- ja ympäristöpakettia, tämä on tulos vuodesta, 2015 liikkeelle lähteneestä työstä ja vahvoista neuvotteluista ja sopimuksen olemme saaneet yhteispäätösmenettelyssä aikaan. Näin YK on päästökauppajärjestelmän osoittaa, että vähennyksiä täytyy tehdä teollisuus- ja energia-alalla ja täytyy myös saada sitovat vähennystavoitteet vuoteen 2030 asti toimimaan. Näistä on sovittu myös rakennus, liikenne ja jätealalla. Maan käytössä ja metsäpolitiikassa jäsenvaltioiden täytyy taata se, että kasvihuonekaasupäästöt niiden alueella eivät kasva jos katsomme sitten muuta se, sektorikohtaista politiikkaa, uusiutuvissa energiavaroissa, esimerkiksi energiatehokkuudessa, hiilidioksidipäästöissä, äh, kun on kyse rekoista, ajoneuvoista ja henkilöautoista, on arvioitu, että nämä politiikat vaikuttavat meidän tavoitteisiin, tavoitteisiimme. Me olemme saaneet unionitasolla hallinnointisäännöt aikaan johdonmukaisuuden takaamiseksi jäsenvaltioiden välillä pitkän aikavälin ilmasto- ja energiasuunnitelmissa ja myös täytyy jatkuvasti valvoa ja esittää kertomuksia, yhteenvetoja näistä tavoitteiden saavuttamisesta Pariisin sopimuksen mukaisesti. Unioni esittää pitkän aikavälin strategiansa 2020 mennessä ja toivoo kaikkia muitakin esittämään pitkän aikavälin strategiansa ajoissa. Näin sekä neuvosto että parlamentti ovat pyytäneet komissiota ehdotusta strategiaksi pitkän aikavälin unionin kasvihuonekaasujen päästön vähentämiseen heti 2019 alussa ja marraskuussa 2018 komissio antoi Vihreä planeetta kaikille tiedonantonsa. Neuvosto on tyytyväinen tähän ehdotukseen ja kaipailee neuvotteluja eri poluista, reiteistä tähän näihin tuloksiin päästäksemme Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tiedonannosta on keskusteltu ministeritasolla, ympäristö, energia ja kilpailukyky neuvostoissa ja on käyty ja käydään tulevien viikkojen ja kuukausien aikana alakohtaista neuvottelua monessa työryhmässä. Ja meidän siis täytyy toimia meidän täytyy kehittää unionille pitkän aikavälin strategiaa kaiken kattavasti ja, ja tosiaankin neuvosto on sitä mieltä, että yhdennetty toiminta täytyy saada monelle hallinnon tasolle levitettyä ja näin myös muut kuin valtion hallintoviranomaiset osallistuisivat tähän paikalliset ja alueviranomaiset myös. Unionin pitkän aikavälin strategian valmistelu vaatii jäsenvaltioilta ympäristö- ja ilmastostrategioita ja niiden täytyy vastata unionin pitkän aikavälin strategiaan. Muistuttaisin siitä, että tämä siirtymäaika on merkittävä, kun me ryhdymme ilmastotoimiin ja otamme sitten huomioon työvoiman, se vaikuttaa, vaikuttaa tämä strategia paljon eri alueisiin ja työtilanteeseen. Tämä pitää ottaa huomioon, kun mietimme tuota kasvihuonekaasustrategiaa unionitasolla ja kansallisella tasolla pitkäaikaisesti. Tässä on haasteita reippaanlaisesti. Kasvihuonekaastojen, kaasujen vähentäminen ja ympäristön kannalta kestävän ympäristön luominen saa saattaa luoda ja luo uusia työmahdollisuuksia, varsinkin rakennusalalla ja rakennusten muokkaamisessa, teknologisessa innovoinnissa ja, ja uusiutuvissa energia-aloissa. Meidän täytyy kaikilla aloilla, tutkimuksessa, kehityksessä ja muussa vastaavassa edetä, jotta saamme kustannuksia laskettua ja näin. Mutta me tarvitsemme tällaista tukikehystä sekä julkista että yksityistä välinettä. Voidaksemme välittää oikeita viestejä markkinoille, jotta rahoitusta saadaan liikkeelle tavoitteisiin päästäksemme. Näin unionin sitoumukset Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoksi tarvitaan yhteiskunnissa monia muutoksia kulutusvalinnoissamme ja tulevien vuosikymmenten valinnoissa. Puheenjohtajavaltio odottelee neuvotteluja innokkaasti ja komission tiedonantoa erityisesti korkeim, komission tiedonannosta korkeimmalla poliittisella tasolla. Neuvosto on siis keskustellut asiasta ja keskustelee ensi viikolla, tarjoaa, johto, jo, tarjoaa sitten suuntaviivoja siitä, miten miten jatketaan. Ja näin neuvosto sitten jatkaa monessa eri muodostelmassa keskustelua koko prosessin valvomiseksi. Neuvosto odottelee myös korkean tason tapahtumaa, joka on 2019 kansainvälisesti järjestettävissä. Ja näin saadaan poliittista tahtoa enemmän nostaaksemme globaalia kunnianhimon tasoa YK on ilmastohuippukokouksessa. Me voimme yhdessä voittaa ja tämä tapahtuma järjestetään syyskuussa 2019. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia hyvä ministeri. Hyvät kollegat, haluaisin kertoa niille, jotka saapuivat saliin hiukan myöhässä, että tähän keskusteluun ei oteta vastaan sinisen kortin kysymyksiä eikä meillä ole puheenvuoroja ilman listaa. Seuraavaksi haluaisin pyytää komission jäsen Kanjeeta käyttämään puheenvuoron komission puolesta. Hyvä komission jäsen, hyvää huomenta. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo olla keskustelemassa kanssanne tästä tärkeästä ilmastonmuutosaiheesta tänään. Teidän toimenne ja sitoumuksenne ovat tuoneet julkiseen tietoisuuteen sen, kuinka tarpeen on toimia ilmastonmuutoksen alalla maailman johtava ilmastonmuutospaneeli äh, on puhunut äh, yhden puolentoista asteen noususta raportissaan, niin meidän täytyy nyt to- nopeasti toimia tähän päästäksemme. Tämän vuoden Euroopan parlamentin vaalien alla meidän täytyy tarkastella sitä, mitä muuta voimme tehdä. Euroopassa voimme olla ylpeitä siitä, mitä olemme jo saaneet aikaan. Euroopan parlamentin Vaalikampanja on nyt hieno mahdollisuus kertoa kansalaisimme siitä, mitä olemme jo saaneet aikaan ja mitä jokainen eurooppalainen poliittinen puolue suunnittelee tulevaisuutta varten. Kuten tiedätte, todennäköisesti suurin osa kansalaisista tätä eivät kuitenkaan vielä tiedä. Me olemme ottaneet käyttöön kunnianhimoisen lainsäädännöllisen puitteiston 2030. Tätä emme olisi saaneet aikaan ilman hienoa sitoutunutta työtä tässä parlamentissa. Energiaunioni on nyt käynnissä. Tämä on ollut Junckerin komission yksi prioriteetti ja te tuitte sitä lähes viisi vuotta sitten. Oikeallan toimeenpano Euroopan unionin ilmaston ja puhtaan energian lainsäädännön osalta on jotakin, mikä te pitäisi tehdä mahdolliseksi leikata kasvihuone kaasun päästöjä vuoteen 2030 mennessä 40 prosentilla. Tämä on 45 prosenttia vuoden 1990 tasosta, mutta tavoitteet eivät ole maksimitasoja. Voimme saada vielä enemmän aikaan oikealla toiminnalla. Kun käytämme enemmän uudistuvaa energiaa ja asetamme energiatehokkuuden prioriteetiksemme, tavoitteemme 32 prosentin energiasäästöstä vuoteen 2030 mennessä on mahdollinen. Tämä osoittaa kansalaisillemme, että ilmastokysymykset ovat Euroopan unionin agendan huipulla. Me teemme todellista edistystä ja tämä osoittaa kansainvälisille kumppaneillemme, että Euroopan unioni johtaa omalla esimerkillään. Sitoumuksemme muuttuvat todellisiksi teoiksi, mutta nyt on myöskin aika katsoa vuoteen 2050. Meidän täytyy kehittää politiikkaamme vuoden 2030 ylikin. Tämä on mahdollista vain muuttamalla talouden malliamme syvällisellä tavalla niin, että olemme ilmastoneutraaleja ja tuotamme vaurautta kansalaisille. Tämä on malli, joka on reilu kansalaisillemme ja reilu teollisuudellemme. Tästä syystä komissio hyväksyi viime vuoden marraskuussa Puhdas planeetta kaikille strategiansa, pitkän aikavälin strategian vauraan, modernin, kilpailukykyisen ja ilmastoneutraalin talousmallin puolesta. Tämä visio on vastaus niihin pyyntöihin, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tehneet. Meillä on nyt selvät sävelet siitä, kuinka voimme saavuttaa Pariisin sopimuksen vaatimukset. Me tutkimme kahdeksaa skenaariota yksityiskohtaisesti ja viidessä näistä oli mahdollisuus päästä 80 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2050 mennessä. Meidän täytyy nyt puhua suoraan, tämä ei riitä, jotta pääsisimme puolentoista asteen tavoitteeseen. Eivätkä nämä mallit ole komission ehdotuksia. Jotta pääsisimme puolentoista asteen tavoitteeseen, meidän täytyy vähentää kasvihuonepäästöt nollaan vuoteen 50 mennessä. Tästä syystä meillä on nyt kaksi skenaariota, jotka edustavat molemmat ilmastoneutraalisuutta. Toinen näistä keskittyy teknologisiin ratkaisuihin ja toinen keskittyy enemmänkin käytöksen muuttamiseen ja kiertotalouteen sekä hiilinieluihin. Analyysit osoittavat, että ilmastoneutraalisuus vuoteen 2050 on mahdollista, mutta tämä vaatii kunnianhimoisen toiminnan ja teknologian kehityksen yhdistämisen. Tarkoituksena ei ole vain suojella ympäristöämme, vaan myöskin uudistaa Euroopan unionin taloutta kestävän tulevaisuuden eteen. Tämä vaatii kilpailukykyistä teknologiaa ja meidän täytyy puolustaa myöskin kansalaisten mahdollisuutta saada parempi elämänlaatu. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän taloutemme luottaa vähemmän tuotuun energiaan ja tuottaa paikallisia korkealaatuisia työpaikkoja. Olen tyytyväinen siihen, että parlamentin valiokunnassa on hyväksytty aloitteita tämän pitkän aikavälin kunnianhimoisen strategian eteen. Toivottavasti näin tapahtuu myöskin huomisessa äänestyksessä. Meidän vastuullamme on luoda yhteiskunnallisesti reilu siirtymä. Tämä ei ole vain velvollisuutemme, vaan myöskin luo valtavia taloudellisia mahdollisuuksia. Me tarvitsemme mukaanottavaa avointa keskustelua. Meidän täytyy olla yhteyksissä kansalaisyhteiskunnan edustajiin sidosryhmiin ympäri Eurooppaa, jotta voisimme kasvattaa ymmärrystä. Minun yksikön kanssa olen jo aloittanut julkiset keskustelut eri jäsenmaissa ja olen valmis jatkamaan niitä vuoden 2050 vision selventämissä. Tämä on nyt onkin hetki, jona meidän täytyy tehdä äänemme kuulemille. Kaikki olemme huolissamme ilmastonmuutoksen vaikutuksista monet meistä emme tule näkemään, mikä planeetan tilanne on vuonna 2050, mutta nuoret eurooppalaiset, jotka osoittavat mieltään kaduillamme, heitä on yhä enemmän ja enemmän, tulevat olemaan vuonna 2050 aikuisia. Heidän sitoumuksensa on tervetullut, sillä heillä on kaikkien eniten pelissä tässä muutoksessa. Meidän täytyy luoda siirtuma ja ymmärtää, kuinka kiireellinen tilanne on. Meillä on hyvin vähän aikaa täyttää Pariisin sopimuksen vaatimukset. Aika ei ole vielä lopussa, mutta meillä ei ole enää mahdollisuutta vitkutella. Näiden nuorten eurooppalaisten toimet ovat erittäin suureksi hyödyksi. Meidän velvollisuutemme on toimia nyt. Me olemme tehneet luonnoksia siitä, kuinka voimme toteuttaa nämä toimet ja kuinka ja miksi Eurooppa voi tämän ilmastoneutraalisuusmallin toteuttaa. Me voimme näin osoittaa muullakin maailmalle, kuinka ilmastoneutraalisuus, taloudellinen hyvinvointi ja yhteiskunnallinen reiluus voivat kulkea käsi kädessä. Meidän täytyy kuunnella suurta osaa eurooppalaisista sitä viestiä, jota erityisesti nuoret sukupolvet meille nyt lähettävät. Meidän täytyy sopia ilmastoneutraalista vauraasta, reilusta mallista Euroopalle 2050. Meidän täytyy ryhtyä sellaisiin toimiin, että tämä on mahdollista. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin EPP-ryhmästä. Edustaja Liise, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Entinen Saksan sosiaalidemokraattinen liittokansleri Helmut Schmidt totesi aikanaan, että se, jolla on visioita, menkööt lääkärin puheille. Mutta politiikassa mielestäni kaivataan visioita. Ja varsinkin Eurooppa-politiikassa visiota kaivataan. Komissiolla on visionsa, jonka se on esittänyt, eli vuoteen 2050 ilmastoneutraalius on saavutettava ja hyvä asia tässä visiossa on se, että on faktoja, jotka tukevat tätä. Komission viesti on selvä. Uusia työpaikkojakin voidaan luoda ja saavuttaa Euroopassa kasvua, mikäli pyrimme saavuttamaan tämän tavoitteen. Eurooppalaiset koululaiset jopa nousevat barrikaadeille, osoittavat mieltään ja huomenna, jos hyväksymme tämän päätöslauselmatekstin yksissä tuumin, niin silloin olemme saavuttaneet jo yhden suuren välitavoitteen. Mutta opiskelijoiden ja koululaisten on jatkettava mielenosoituksiaan mutta sillä mehän emme päätä asiasta yksin. Neuvoston pitää hyväksyä tämä skenaario ja se onkin hankalampi harjoitus kuin yhdessymmärryksen löytäminen täällä parlamentissa. Ja jotta neuvosto voisi hyväksyä tämän strategian ja tavoitteen ja aloittamaan konkreettiset toimet, niin se edellyttää pohdintaa sen suhteen, mitä olisi tehtävä. Kansanpuolue on kriittinen sen suhteen, että 55 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä päätettäisiin nyt, koska ilmastolainsäädäntö on vasta hyväksytty ja me tarvitsemme suunnitelmallisuutta. Jos tehdään päätöksiä ja ne kumotaan saman tien, niin siitä tuskin on yhtään mitään hyötyä. Ja pahoin pelkään, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät halua ilmastoneutraaliutta laisinkaan, niin saavat itselleen meiltä suoraan ilmaisia argumentteja tämän hankkeen kaatamiseksi, joten kyllä tässä nyt on puolueryhmien välillä päästy pitkälle yhteisymmärrykseen ja sitä korostettakoon myöskin huomioon huomenna. Me tarvitsemme tällaisen oikeudenmukaisen siirtymän, just transition. Meidän täytyy köyhiä alueita ja niiden asukkaita auttaa. Energiaintensiivisiä al- toimialoja pitäisi patistella ja tukea toimimaan ilmastoneutraalisti, kuten terästeollisuus. Se vaatii, vaikkakin on mahdollista, niin vaatii tukea ja kollega Eeler ja muut neuvotteluissa tätä asiaa tulevat myöskin peräänkuuluttamaan ja meidän kaikkien tulisi tukea häntä tässä työssä. Arvon kollegat, oman vaalipiirini alueella mieltä osoittaneet koululaiset ovat päässeet kertomaan näkemyksistään Tämä tapahtuu tietenkin iltapäivällä eikä oppituntien aikana, mutta tärkeää on myöskin keskustella myöskin yritysten kanssa. Monet yrittäjät sanovat, että ei onnistu, meillä ei ole varaa tällaiseen toimintaan ja tästäpä syystä meidän on tehtävä yhteistyötä. Ei tämä ole mikään esimerkki muulle maailmalle, jos toimimme ilmastoneutraalisti, mutta kaikki ongelmat johtuvat sitten taas muista maista ja alueista. Meidän täytyy saada ilmastosuojelu toteutettua samalla työpaikkoja varmistaen. Ja tästäpä syystä me voimme ja haluamme hyväksyä päätöslausumatekstin ilman suurimpia muutoksia, sillä jos näin teemme, niin silloin olemme välittäneet eteenpäin oikean viestin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi SND-ryhmän puolesta kuusi minuuttia. Edustaja Bulman, olkaa hyvä. Arvon kollegat, meillä on tänään täällä vieraita. 60 nuorta 20 maasta. Täällä lehtereillä he seuraavat näitä keskustelujamme. Tervetuloa tänne. He edustavat ilmastomarssiin osallistuvia nuoria. On hyvä, että parlamentaarikot näkevät nuoria vaalialueilla ja vaalipiireillä, mutta nyt ne ovat täällä. Viime elokuussa Greta Thunberg aloitti kaiken. Hän päätti lakkoilla Ruotsin parlamenttitalon edessä omine banderolleineen, mutta nyt kyse on sosiaalista liikehdinnästä. Sadat tuhannet nuoret yli 70 maassa, 700 kaupungissa osoittavat mieltään aiheeseen liittyen Fridays for Future sloganin alla. Tämä on melkoinen vallankumous, joka on toteutumassa kaikkialla ja me parlamentaarikot, poliitikot, meidän on osallistuttava tähän liikkeeseen. Olen tästä aivan täysin vakuuttunut. Ja vielä yksi lisäys tähän. Olen sitä mieltä, että nuorten pitäisi olla täällä meidän kanssamme keskustelemassa. Heidän pitäisi esittää omat vaatimuksensa, esittää meille kysymyksiä ja meidän pitäisi tarjota heille vastauksia. Näinhän erinäiset ryhmät ehdottivatkin. He pyysivät, että nuoret pääsisivät tänne kertomaan näkemyksistään, mutta valitettavasti enemmistö ei sitä puoltanut COPssä. Se on valitettavaa, että liberaalit, äärioikeisto eivät antaneet mahdollisuutta tällaiselle avoimessa hengessä käytävälle keskustelulle. Valitettavasti tämä hanke, avoin keskustelu torpattiin. Nämä nuoret viikko toisensa jälkeen osoittavat mieltään kadulla. Ehkäpä joskus tilanteeseen saadaan korjaus ja nuoret pääsevät tänne keskustelemaan kanssamme. Me, SED, Vihreät, GUE, kutsuimme nuoret ryhmäkokouksiimme vieraaksi ja me kuuntelimme heitä. Me halusimme saada tietoomme, että mitä te kaipaatte. Ja vastaus oli kristallin kirkas. Nyt vaaditaan toimia. Nyt on kiire. Nyt on tehtävä jotain. Älkää lykätkö tätä hamaan tulevaisuuteen. Lopettakaa poliittinen höpetys. Meidän täytyy muistaa, että tämä on ihmiskunnan suurin uhka. Ja nuoret ovat kyllä oikeassa sillä nuoret haluavat elää ilman pelkoa ja haluavat taata hyvän elämän turvatussa ympäristössä itselleen ja perheelleen he tätä toivovat. Ja nuorille sanoisin, että pelkkä hymyileminen ei riitä. Ei riitä, että me ikään kuin kuuntelemme, mutta emme tee kuitenkaan mitään. Olette oikeassa. Nyt, jos koskaan, tarvitaan muutosta, toimia, jos haluamme pelastaa planeettaamme ja jos haluamme varmistaa, että kaikilla ihmisillä on tulevaisuus. Me suhtaudumme tähän vakavamielisesti. Me varmistimme, että me käymme poliittiset ohjelmamme läpi ja nyt olemme vakuuttuneita siitä, että jatkossa meidän täytyy toimia YK kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tulisi keskustella taloudesta ilman ympäristön huomioimista, mutta ei myöskään keskustelua ympäristöstä ilman, että huomioitaisiin sosiaalinen kysy- kysymys. Ja varmistaen, että kaikki hyötyvät tästä hyvän yhteiskunnan tavoitteesta. Tämä tarkoittaa sitä, että taloudesta ja ekologiasta eivät hyötyisi vain muutamat harvat. Meidän täytyy ponnekkaasti toimia alue- ja paikallistasolla, panostaa sosiaaliseen hyvinvointiin. Kysykääpä vaikka Macronilta. Hänhän paraikaa yrittää oppia. Ja meidän täytyy varmistaa, että meidän täytyy päästä oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Ei voi olla niin, että työssä käyvät maksavat laskun. Tämä muutos voidaan varmistaa ja toteuttaa vain ainoastaan sosiaalisen muutoksen kautta. Ja sosiaalinen hyvinvointi voidaan varmistaa vain ainoastaan, jos kykenemme muuttamaan teollisen toimintamme järkevällä tavalla ja varmistaen samalla, että maapallon resursseja käytetään kohtuudella. Ymmärsin kyllä, mitä komissio totesi. Ja kollega Liise kyllä ponnekkaasti tekee työtä tämän asian ja hankkeen eteen, mutta jos olette niin päättäväisiä ja määrätietoisia, no miksei seuraavalla parlamentaarisella kaudella vaan kääritä hihat ja ryhdytä tuumasta toimeen? Eli vakaus- ja kasvusopimuksesta tehdään kestävän kehityksen paketti. Eli ohjausjakso ei ole enää taloudellinen juttu, vaan kestävään kehitykseen liittyvä juttu. Ja nuorille sanoisin, jatkakaa taisteluanne. Uh, thank you, Mr. Bulmana. Kiitoksia edustaja Bulman. Jos sallitte puhemiehen omasta puolestani, voin helposti kuvitella, että seuraava parlamentti voi kutsua nuoria puhumaan tänne täysistuntosaliin kanssamme. Ilmastonmuutoksesta todennäköisesti suurin osa jäsenistä tätä tukisi. Ja jos tämä olisi puhemiehistöön tullut ehdotuksena, olisin sitä varmasti tukenut. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Wisniewska, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Przewodniczący, szanowni państwo. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Pariisin sopimus vie meitä kohti puhtaampaa ympäristöä päästöjen vähentämisellä. Tämä on vaikea tehtävä, mutta se tarjoaa meille kuitenkin uutta näkökenttää. Meidän täytyy kiinnittää huomiota enemmän tutkimukseen ja innovointiin, tarjota rahoitusta kaikille niille alueille, joiden täytyy muutoksia tehdä, erityisesti eh, hiileen perustuvat alueet, kuten minun alueeni Sleesia. Ja toivon, että Demarit ja Alde tukevat eh, päätöslauselmaani, jossa puhun oikeudenmukaisesta siirtymästä, jossa ei jätetä ketään ulkopuolelle eikä syrjitä ketään, eikä jäsenvaltioita syrjitä, niitäkään valtioita, jotka pohjautuvat hiileen. 80 prosenttisesti Puola pohjaa hiileen ja Ranskassa puolestaan muutama prosentti on tuo sama luku. Jos me siis tahdomme saada puhtaan ympäristön, niin meidän täytyy auttaa hiileen perustuvia talouksia ja hiileen perustuvia valtioita oikeudenmukaisen siirtymän kautta. Täytyy ta- tukea eh, näitä alueita. Jos emme näin toimi, niin meidän keskustelumme juuttuvat Nuoret ovat tietysti merkittäviä, nuor- nuoret ovat älykkäitä, heitä täytyy kuulla. He varmasti tietävät myös, mitä tarkoittaa energiasyrjäytyminen, se tarkoittaa köyhyyttä. Sen takia mielenosoituksia on Pariisissa ja Ranskassa. Eli muistutan teitä päätöslauselman tukemista. Brandin. Oli kiitoksia. Kaksi minuuttia edustaja Gerbrandi. Yes, thank you, chairman. Kiitoksia puhemies. Tänään on hyvin erityinen päivä, sillä kyseessä ei ole vain se, että tulevat sukupolvet koputtavat ovellemme, vaan he myöskin tarkkailevat meitä, seuraavat, huolehtivammeko heidän tulevaisuudestaan. He ovat tehneet meille selväksi, että kyseessä on heidän tulevaisuutensa se, jota tuhoamme tällä hetkellä. Olemmeko me tietoisia tästä? Toimimmeko sen mukaisesti? Pelkäänpä, että vastaus tähän on ei. Kyseessä ei ole vain ongelma ilmastonmuutoksen suhteen, vaan rakenteellinen ongelma. Euroopan unioni hyvin suuresti jättää täyttämättä tavoitteensa, mutta komissio ja neuvosto eivät ole kumpikaan pyrkineet tätä kehityskulkua kumoavaan. Ilmastonmuutos, kyllä, meillä on edistystä tapahtunut. Kyllä me olemme kasvattaneet Euroopan unionin talousarvioosuutta, joka on omistettu ilmastonmuutosasioihin, mutta riittääkö tämä? Ei tämä riitä. Kaikki tiedämme tämän. Meidän pitäisi tästä 55 prosentista 2030 päästä eteenpäin. Sen pitäisi olla aivan selvää. Mutta meidän pitäisi myöskin toimia kaikilla muilla politiikan aloilla. Ja tänä maanantaina pelkäämpä jälleen kerran osoitimme, että petämme tulevat sukupolvet. Me äänestimme kestävästä rahoituksesta ja Pelkäänpä, että tämän talon oikeisto äänesti kaiken kunnianhimon tiehensä. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä. Kaikki inhimillinen toiminta alkaa investoinnista. Ja me tarvitsemme vihreitä investointeja, mutta tämä ei auta yhtään mitään, ellei kaikkia muitakin investointeja viherrytetä. Tämä on käynnissä olevaa taistelua ikään kuin, kuten Alankomaissa sanotaan, lattian kuivaamista, kun hana on auki. Meidän täytyy toimia, hyvä puhemies, tuleva sukupolvi tarkkailee meitä tuolta lehteriltä. Meillä on vain vähän aikaa. Muutaman vuoden päästä nuoret istuvat tässä salissa ja meidän täytyy varoa sitä, että me joudumme lehteriltä heitä seuraamaan ja häpeämään, kun he meidän sotkumme siivoavat. Kiitoksia. Thank you, colleague. No. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi vihreistä edustaja Eichhout, neljä minuuttia. And thank you for the... Paljon kiitoksia kiitoksia tästä keskustelusta. Johan oli aikakin, että keskustelemme taas ilmastonmuutoksesta. Mutta monet, jotka ovat täällä, ovat jo väsyneet siihen, että aina sanotaan, että kiitokset siitä, että tulitte tänne ja kerroitte näkemyksistään. Ei he kiitosta kaipaa, vaan toimia. Politiikkojen on toimittava. Kymmenen vuotta sitten olin täällä parlamentissa. Edustin silloin tiedemaailmaa, siirryin politiikkaan, koska huomasin, että poliitikot eivät toimi. Ja ajattelin, että nyt jos koskaan on muutettava tämä tilanne. Arvoisa komissio ja neuvoston edustajat, sori vaan, mutta te puhutte aina vuodesta 2050. Ja jos seuraa näitä mielenosoituksia, niin viimeksi muistaakseni siellä ei ollut ensimmäistäkään banderolle, jossa luki, että 2050 ja sitä rataa. Me haluamme nyt jotain tapahtuvan. Sitä vaadittiin. Eli on tehtävä enemmän kuin Eurooppa tekee. Nyt on lisättävä ponnekkuutta, mutta täällä puhutaan vain pidemmän aikavälin strategiasta. Kollega Liise sanoi jopa, että laaditaan ensin pitkän aikavälin strategia, ei mitään toimintaa vielä. Ehkäpä sitä kautta saadaan vauhtia joihinkin jäsenvaltioihin. Siitä on kyse. Ilmastokriisistä me puhumme toimista, joihin on ryhdyttävä saman tien. Yksi sloganihan kuuluu, että jos ilmasto olisi ollut pankki, niin se olisi pelastettu jo aikaa sitten. Joten nyt on korkea aika lisätä ponnistelujamme. Ja se näkyy näiden marssien kautta. Kyse ei ole vain ainoastaan nuorten toimista, vaan myöskin suurista tapahtumista. Amsterdamissa 40 000, viime viikonloppuna kaduilla, Brysselissä kahteen otteeseen 75 000 ihmistä. Kansalaiset vaativat toimia. Tämä on sosiaalinen liikehdintä. Liikehdintä, joka kaipaa luottamustamme. Meiltä vaaditaan enemmän ja jos puhutaan Euroopan tulevaisuudesta, niin nyt on kyse siitä. Euroopan tulevaisuus on vihreät työpaikat. Ja arvon kollega Peter Liise, kun puhutte tulevista työpaikoista, niin kannattaisi puhua tästä vihreästä siirtymästä. Muut maailman alueet muuttavat toimintaansa, investoivat, kuten Kalifornia tai Intian panostukset aurinkoenergian tai Kiinan toimet. Siellä tapahtuu muutoksia, mutta Saksa autoteollisuus en, investoi enemmän sähköiseen liikenteeseen Kiinassa kuin Saksassa, mutta miksi Kiinassa eikä Saksassa? Joten nyt on käärittävä hihat, ryhdyttävä toimiin. Ei tässä pidä keskustella vain ainoastaan tavoitteista. Ja on tietenkin hyvä, että ihmiset ärsyyntyvät siltä sillä siitähän on kyse. Aina puhutaan siitä, että me aina toitotamme samoja asioita. Mutta jos menemme näiden tavoitteiden taakse, siis pidemmälle, niin näette, että fossiilisten polttoaineiden ö, toimi, pohjalta rakentuvaan teollisuuteen tai teollisuus silloin omat tukijansa. Nyt yritetään vain varmistaa, ettei puhuta näistä negatiivisista kysymyksistä, vaan jostain pienestä vihreästä ydinalueesta. Meidän täytyy varmistaa, että maatalous muuttuu vihreäksi. Mitä tulee liikenteeseen, olemme kaukana tällaisesta modernista lähestymistavasta. Ja, ja mitä tulee sitten ilmastoystävällisistä investoinneista, sitäkään ei ole vielä kyse. Me tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita, mutta Eurooppa-vaalit, siinä on kyse toimista, sillä nyt on tarve siirtyä tuumasta toimeen. Thank you. Thank you, Mr. Now. Kiitoksia edustaja Eichhout. Seuraavaksi g puolesta puolitoista minuuttia. Edustaja Boylan, olkaa hyvä. Greta Thunberg was... Hyvät kollegat, täällä halutaan puhua totta. Me itse asiassa olemme kuitenkin epäonnistuneet ilmastonmuutoksessa, me olemme epäonnistuneet johtamistehtävässämme tässä talossa täytyy nähdä, että nuoret käy, ovat lakossa eivätkä mene kouluun. Me olemme tässä vuosikausia jäljessä ongelman ratkaisemisessa. Me olemme jo jääneet jälkeen. Kaksi astetta ei ole enää riittävää. IPCCn kertomus on osoittanut, että meidän täytyy pysyä yhdessä ja puolessa asteessa, jos me haluamme ilmastokatastrofin estää pitkän aikavälin muutosta nyt tarvitaan, nopeaa muutosta, ennennäkemätöntä muutosta, mutta sitä me emme ole tarjoamassa tässä yhteisessä julkilausumassa. Me puhumme tässä eh, eh, metsistä, mutta tarjoamme siihen vain pientä suojaa tässä. Ei ole kyse poliittisista kompromisseista, vaan eh, tieteen sanoista. Ja näitä muutoksia ei voi tukea kaikkia. 55 prosentilla vähennyksiä täytyy vähintään vähentää. Tämä, muuten me loukkaamme kaikkia, jotka seuraavat meitä tuolla yleisön lehtereillä. Nyt meidän on todellakin ryhdyttävä johtoasemaan. Kiitoksia edustaja Boylan. EFD-ryhmän puolesta yksi minuutti edustaja Evi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme nykyisin, mikä tilanne on. Tiedämme, että kansalaiset toimielinten ulkopuolella osoittavat mieltään tulevaisuutensa puolesta, mutta ei ole hyödyllistä nyt vain kuvalla sitä, mitä tapahtuu. Me olemme pienellä tulella kuumentumassa planeettaamme kirjaimellisesti. Tarvitsemme globaalin ratkaisun, mutta me Euroopassa, me olemme tehneet kylliksi. Me olemme tehneet kylliksi, että voimme taata tulevaisuuden planeetalle, jota voimme taata nolla päästöiseen energian siirtymisen kuluttajien kannalta. Minä en kyllä usko tähän väitteeseen. Minä en usko siihen, että että nämä jo tehdyt toimet riittäisivät lämpötilan nousun rajoittamiseen. Minä vetoaisin nyt neuvostoon ja komission kollegoihin. Tämä riittää, nyt tämä puhe riittää se, että me puhumme, meidän täytyy investoida. Sehän ratkaisee tulevaisuuden. Minä tulen olemaan itse seuraavana perjantaina osoittamassa mieltäni kaikkien nuorten kanssa. Kiitoksia. Kiitos EF-ryhmän puolesta edustaja Meilan, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Ilmastonmuutos asettaa kaikille planeetan asukkaille ongelmia. Meidän täytyy vastuullisesti toimia ja ennakoida. Meidän täytyy toimia tehokkaasti ja kiinnittää huomiota seuraaviin ilmiöihin, eli siihen, mikä kuuluu ihmisen vastuuseen, kun 200 vuotta on villisti vain teollistettu maailmaa ja käytetty hiiliä, hiiltä, hiilivoittoisia polttoaineita. Ja meidän täytyy myös muistaa, että jää on sulamassa ja meren pinta on noussut jo aikaisemminkin satoja, vuosia, eh, satoja tuhansia vuosia sitten jääkauden aikana. Meidän täytyy kiinnittää huomiota Pariisin sopimukseen ja saada teknologialla mm, ja voivilla vaihtoehtoisilla ratkaisuilla eh, ratkaisuja aikaiseksi. Meidän täytyy ennakoida hallinnointia ja näitä autoihin, asuntoon ja ravintoon liittyviä kustannusmuutoksia e, myös hillitä niin, että ei ajauduta kansalaisten kannalta kestämättömään tilanteeseen. Puhemies keskeyttää. Kiitoksia kollega. Pahoittelen, joudun koskettamaan teidät. Meillä on aika rajat nyt. Olen päästänyt puheenvuoroit päätökseen ja pyytäisin komission jäsen Kanieta vastaamaan. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Kiitokset näistä kommenteista, näistä kunnianhimoisista huomioista ja siitä, että yritätte vastata nuorille. Mutta meidän täytyy puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Jos väitetään, että ei ole tehty mitään komission puolelta ilmastonmuutokseen liittyen kuluneen viiden vuoden aikana, niin se ei pidä paikkaansa. Viiden vuoden aikana on tapahtunut enemmän ilmastonmuutostaistelussa kuin aikaisemmin. Pariisissa sovittiin ensimmäistä kertaa sitovasta sopimuksesta ja Eurooppa oli keskeisellä sijalla tätä tehtäessä. Meillä on sopimus, jossa mainitaan tavoitteet, joihin on päästävä, jotta ilmastonmuutos voidaan torpata. Kunnianhimoon tasoa on kasvatettu täällä, se on selvä. Kiitoksia kaikille poliittisille ryhmille tästä kunnianhimoisemmasta toiminnasta, energiatehokkuudesta, CO2-päästöihin liittyen ja muihin asioihin liittyen. Oikein paljon kiitoksia siitä. Hyvin tehty työ. Me olemme siis aikataulussa. Ja komissio on sitä mieltä, että 2030 silloin voidaan tehdä tarkistuksia. Toimia on tehtävä, mutta meidän täytyy myöskin tietää, mihin suuntaan ollaan menossa. Nuoret sanovat, että nyt halutaan kunnianhimoista nopeaa toimintaa. Ja komissio on ehdottanut omassa tiedonannossaan, että vuoteen 2050 saavutetaan ilmastoneutraalius ainakin kymmenen vuotta ennen kuin mihin tieteen edustajien mukaan voidaan päästä. IPCC ilmoittaa, että vuoteen 2061 mennessä tämä olisi toteutettavissa. Tietenkin täytyy toimia nopeammin, olen aivan samaa mieltä, mutta olemme kuitenkin ajautuneet siihen tilanteeseen, että meillä on lainsäädäntöä, tarkastuslausekkeita, mutta se ei riitä. Ja mikäli komissio tai siis meillä ja parlamentilla on keskeinen rooli. Poliittiset ryhmät ovat tietenkin vaaliohjelmissa hyvin kunnianhimoisia. Kaikki tietävät, että meidän täytyy olla kunnianhimoisempia, mutta eihän tämä pitäisi olla mikään ongelma neuvostossa, eli hyväksyä tällainen tavoite vuodelle 2050. Jos tavoite on olemassa, niin silloin komissionkin täytyy toimia nopeammin ja kunnianhimoisemmin. Tästä on kyse. Ja minä uskon, että vaalitaistelun aikana tästä tullaan keskustelemaan hyvinkin kiivasti. Nuoret kuuntelevat meille, meitä, kuten työntekijät ja teollisuus. Tämän pitää olla oikeudenmukainen sosiaalinen siirtymä. Me emme voi taistella ilmastonmuutosta vastaan, jos ei ole työntekijöitä. Me tarvitsemme kansalaisia. Meidän täytyy muuttaa käyttäytymistä. ja sitä, miten resursseja käytetään. Se olisi vallankumouksellista. Tiedän, että komission ehdotus on kunnianhimoinen. Se käsittelee kaikkia talouden aloja. Se vaatii peräkuuluttaa rakenteellista muutosta, vallankumousta. Se vaikuttaa kaikkiin kansalaisiin, joten nyt meillä on tarjolla mahdollisuus. mutta neuvoston täytyy hyväksyä nämä kunnianhimoiset suunnitelmat, koska siltä pohjalta seuraava parlamentti ja komissio työtä tulevat tekemään. Kansalaiset ovat korottaneet ääntään, mutta meidän täytyy sanoa nuorille terästeollisuuden hiiliteollisuuden, autoteollisuuden ihmisille, että siirtymä tulee olemaan oikeudenmukainen. Tämä energiasiirtymä toteutetaan menestyksekkäästi mutta vain ja ainoastaan, jos ketään ei jätetä yksin. Se on meidän vastuumme nyt ja myöskin tulevaisuudessa vaalitaistelun jälkeenkin. Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Ja seuraavaksi kuulemme neuvoston puolesta. Ministeri Jot, olkaa hyvä. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää teitä tästä hyödyllisestä keskustelusta ja kommenteista. Tervehdin myös nuoria yleisölehterillä. Yleisesti ottaen Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat pitkälti samoilla linjoilla tässä asiassa. On olennaista juuri heijastella sitä, miten me voimme unionin taloutta ohjata siirtymään siten, että paras mahdollinen tulevaisuus tarjotaan ympäristölle, kansalaisille, liike-elämälle ja teollisuudelle. Unioni on pitkään ollut etulinjassa ilmastonmuutoksessa ja se pitäisi tätä, tällä reitillä jatkaa. Romanian puheenjohtajakauden aikana neuvostossa jatketaan työtä komission esittämän tulevaisuuden näkymän mukaisesti ja halutaan johdonmukainen järjestelmä tulevan keskustelun takaamiseksi. Edelleenkin vielä kertaalleen kiitän teitä kaikkia. Thank you, Madam Minister. Uh, Paljon kiitoksia, hyvä ministeri, hyvät kollegat, hyvät näistä herrat. Olen saanut yhdeksän päätöslauselma luonnosta tämän keskustelun päätöksi. Yksi Intavaliokunnalta yksi, ympäristövaliokunnalta yksi EFDD-ryhmältä, yksi vihreiltä, yksi SND-ryhmältä, Saimme myöskin ALDE-ryhmältä yhden päätöslauselmaluonnoksen. Tämän lisäksi meillä on myöskin EC-ryhmältä teksti ja EPP-ryhmältä ja yksi GUELta. Eli kaiken kaikkiaan meillä on yhdeksän päätöslauselmatekstiä. Keskustelu on päättynyt. Äänestämme asiasta huomenna ja meidän täytyy nyt keskeyttää istunto muutamaksi minuutiksi. Me aloitamme seuraavasta asiasta keskustelun kello 10. Odotamme äh, Michel Barnieta ja muita kollegoja vielä paikalle. Pahoittelen tätä. Kiitoksia kurinalaisuudesta. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja kiitoksia vielä kerran nuorillemme siitä, että olette kanssamme tänään. Toivottavasti vahvat sanat eivät ole vain lupauksia, vaan myöskin rohkaisu teille. Eli istunto keskeytetään kello 10 asti. Kiitos.

Seuraavaksi meillä on esityslistallamme ähm, Euroopan neuvoston 22. ja 22. päivä maaliskuuta pidettävän kokouksen valmistelu ja yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista. Ensimmäisenä ministerin sijoit, olkaa hyvä. Hyvää huomenta puhemies, arvoisat äh, jäsenet, pääneuvottelija, Eurooppa-neuvostossa meillä on tärkeitä keskusteluja liittyen moniin strategisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotka unionia kohtaavat. Haluaisin nyt aloittaa taloudesta. Johtajat tulevat keskustelemaan nykyisestä taloustilanteesta ja me tulemme eh, luomaan vuoden 2019 eh, talouden ohjausjakson prioriteetit ja myöskin euroalueen suositukset. Euro, kuten muukin maailma kohtaa systeemisiä haasteita, jotka liittyvät digitaaliseen siirtymään, tietotalouden nousuun tai siirtymään kohti vihreää taloutta. Näihin mahdollisuuksien tarttuminen tulee olemaan tulevan vaurautemme avain. Jotta voisimme vahvistaa taloutemme pohjaa, meidän täytyy varmistaa se, että eri politiikkamme, digitaalinen teollisuus, kauppapolitiikkamme saadaan kaikki mukaan liikkeelle Euroopan unionin strategisten intressien suojaamiseksi. Euroopan neuvosto tulee käymään läpi leikkaavaa tulevaisuuteen katsovaa keskustelua näistä kysymyksistä. Toinen kriittinen asia käsittelyssä on ilmastonmuutos, josta juuri äsken keskustelimme. Kuten keskustelussa huomattiin, meidän unionina täytyy kasvattaa kansainvälistä kunnianhimon tasoa ja olla näyttämässä esimerkkiä ilmastotoimissa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy toimia 2030 puitteista, mutta myöskin pitkän aikavälin suunnitelma ilmaston eteen. Tiedämme, että meidän täytyy luoda kannustimia tähän siirtymään ja meidän täytyy varmistaa se, että me jätä ketään jälkeen. Meidän täytyy ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet ja sosioekonomiset äh, seikat. Euroopan neuvosto tulee keskustelemaan asiasta ja antamaan ohjelinjoja neuvostosta. Kiina on tärkeä globaali toimija kaikissa näissä asioissa johtajat tulevat käsittelemään Kiinan suhteitamme, kun valmistelemme tulevaa Euroopan unionin ja Kiinan huippukokousta. Ja tämän lisäksi meidän demokratiamme kulmakiviä on se, että kansalaisten pitäisi voida äänestää turvallisella ja tehokkaalla tavalla Euroopan vaalien alla. Puheenjohtajamaa tulee kertomaan eh, hiljattaisista tapahtumista kun on pyritty ehkäisemään Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tapahtuvaa vaaleihin sekaantumista. Johtajat saavat myöskin tietää siitä, kuinka voimme yhdessä seurata yhteistä toimintasuunnitelmaa, joka komissio viime vuonna esitteli tällä alalla korkean edustajan kanssa. Me tulemme myöskin tarkastelemaan Brexitiin liittyviä hiljattaisia tapahtumia. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, ollako vai eikö olla unionin jäsen? Ollako vai eikö olla? Tämä on se kysymys, joka brittiparlamentin pitäisi ratkaista näinä hetkinä, joina keskustelua käymme. Valitettavasti tässä kyseessä eivät ole sanat, vaan Euroopan unionin eh, kansalaisten todellisuus ja työpaikat. Me pyrimme siihen, että helpotamme eh, erosopimuksen toteutumista sitä, josta sovittiin viime vuonna. Kuitenkaan tämä ei saa uhata solidaarisuutta muita jäsenmaita kohtaan, kuten Irlantia. Sen suoraan sanottuna eh, joulukuussa ja nyt maanantaina tehtyjen lisämyönnytyksen jälkeen on vaikeaa nähdä, miten enempää voisimme enää tehdä erityisesti kun ajattelemme Irlannin backstop-rajaratkaisua ja kansalaisten mm-hmm. oikeuksia, me olemme valmiita tekemään selvennyksiä, jos se helpottaa ratifiointiprosessia Britanniassa. Nämä selvennykset eivät kuitenkaan puutu siihen, mikä backstopin luonne todellisuudessa on. Ne selventävät sen väliaikaista luonnetta. Euroopan unionin puolelta me olemme tarkastelemassa tuloksia erosopimukseen liittyen. Me voimme edetä muutamassa päivässä. Kuitenkin on hyvin todennäköistä, että vaikka brittiparlamentti äänestäisi tulevina päivinä vielä erosopimuksen puolesta, tähän pitäisi liittää pyyntö ajallisesti rajatun teknisen lisäajan suhteen tämä prosessi ja mahdollinen pidennys on jotakin, mistä tulevana Eurooppa-neuvoston pitäisi sopia. Kun harkitsemme tällaista pyyntöä, me odotamme, että äh, saamme uskottavat perusteet sille, miksi tätä lykkäystä pyydetään ja kuinka pitkä se olisi. Olen kuitenkin varma siitä, että toimielimemme saavat käsiteltyä tämän prosessin aikarajojen puitteissa ja näin taata sen, että sopimus voidaan toteuttaa. Kuten todettua, me olemme valmiita neuvottelemaan niin kauan kuin meillä on tavoite neuvotteluille ja syy niille. Tämä tarkoittaa sitä, että brittihallituksen ja parlamentin täytyy esittää selkeä suunnitelma, johon, jonka taustalla on enemmistö, johon liitetään aikataulu. Tällä välin ainut varmuus, joka meillä on, on se, että epävarmuus kasvaa kansalaisille ja yrityksille. Tällä on jo selviä taloudellisia vaikutuksia investointien tasoon ja mikä tärkeämpää työpaikkoihin. Siksi on yhä tärkeämpää jatkaa valmistelujamme kaikkien lopputulosten valmisteluksi myöskin siltä varalta, että ero tapahtuu ilman erosopimusta. Neuvosto lisää nyt varautumistyötään ja rakennamme tätä sille pohjalle, jota aikaisempi työmme on luonut. Olen varma, että nämä varautumisjärjestelmät tekevät mahdolliseksi hoitaa tilanteen, vaikka meillä on nyt valtava työmäärä aivan loppumetreillä. Hyvä puhemies, olen varma, että on mahdollista hyväksyä nämä toimet, varautumistoimet aikataulun puitteissa ja kuitenkin toivon samalla, ettei niitä tarvita. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, hyvä ministeri. Nyt Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. No niin, tässä nyt olemme alahuoneen jälleen yhden äänestyksen jälkeen erosopimus on hylätty riippumatta lisäselvityksistä, jotka annettiin riippumatta Michel Barnierin, Jean-Claude Junckerin valtavista ponnisteluista Teresa meitä auttaakseen asioiden selventämiseksi. Silti tuo sopimus hylättiin. Eli jälleen kerran tänään odottelemme seuraavaa äänestystä alahuoneessa, sillä ainoat, jotka voivat antaa meille mitään osviittaa siitä, mihin mennä, ovat yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen jäsenet. Ja uskon, että tämä talo ja komissio ovat samoilla linjoilla me haluamme vahingoittaa mahdollisimman vähän eurooppalaisia, asuvat he yhdistyneessä kuningaskunnassa tai sitten mantereen puolella. Tämä on meidän velvollisuutemme miettiä kansalaisia, miettiä yrityksiämme, miettiä etujamme laaja-alaisesti molemmilla kanalin sivuilla. Ja näin me pyrimme. Pääosin Michelle on pyrkimässä takaamaan sen, että nämä linjaukset jotka brittihallitus on asettanut rajoikseen ja myös se, että me emme halua Irlannin saarelle kovaa rajaa ja haluamme sisämarkkinat pysymään yhdessä. En näe minkäänlaisia ratkaisuja kuin eurosopimuksen omine selvennyksineen, joten tässä tilanteessa nyt olemme. Tietenkin me pysymme tässä tilanteessa haluamme mahdollisimman vähän vahingoittaa tässä kokonaishankalassa ja haitallisessa prosessissa. Tämä on haitallinen, vahingollinen sekä yhdistyneelle kuningaskunnalle että unionille, mutta meidän velvollisuutemme on eh, kun noudattaa tuota kansanäänestyksessä osoitettua tahtoa mahdollisimman vähän vahingoittaa suhteita, mutta nyt me olemme britti, sen brittiläisen poliittisen järjestelmän käsissä. Heidän täytyy antaa meille nyt suunta siihen, siitä, mihin ollaan menossa. Totta kai on monia muitakin asioita, joita meidän täytyy käsitellä tulevien vuosien aikana, ja tästä syystä neuvosto kiinnittää huomiota myös muihin aiheisiin, teollisuuspolitiikkaan teollisuutemme on vahva ja se on talouden koneisto ja se työllistää kymmeniä miljoonia ihmisiä ja se on myös viennin pohja rakenteena ja meidän täytyy tarjota turvalliset ja vakaat kauppasopimukset. Meidän täytyy myös saada vahvat yritykset, reilua kilpailua täällä kotona ja myös maailmanlaajuisesti ja myös ilmastonmuutos muistaa. Erityisesti jäsenvaltioiden täytyy ottaa huomioon nämä suuret unionin hankkeet, seuraavien sukupolvien työllisyyspolitiikka, tekoäly, uusiutuvat erilaiset innovaatiot ja niin poispäin. Teollisuus ja teknologia kehittyvät ja meidän täytyy muistaa myös arvojamme puolustaa sen rinnalla, koska me kaikki haluamme palvella kaikkien eurooppalaisten hyvinvointia. Näin me haluamme muistaa esimerkiksi Euroopan työllisyysviraston luomisen tähtäävän siis äh, markkinoilla Me haluamme, että meillä on äh, asioista perillä olevia kuluttajia ja haluamme sitten syventää tätä yhteistyötä, vähentää eri vahinkoja sekä palvelupuolella, digitaalipuolella ja pääomamarkkinaunionissa muutamia esimerkkejä mainitakseni. Huippukokouksessa me voimme myös miettiä suhteitamme Kiinaan. Kiina on hyvin monilla poliittisilla aloilla yhten, yhteistyökumppani, kilpailija taloudellisessa mielessä. Se tarjoaa myös erilaisia hallinnollisia malleja. Kiinan viranomaiset ovat useaan otteeseen ilmaisseet halunsa tulevaisuudessa johtaa äh, tällaista mukaanottavampaa ja avoimempaa maailmanlaajuista talousjärjestelmää. Ja Euroopan unioni on yksi avoimimmista talousalueista, mutta se, se puolustaa myös monen kansainvälisyyttä niiden arvojen pohjalta, jotka ovat meille kaikille yhteisiä ja kaikille täytyy saada toimia tasa-arvoisesti. Emme saa pelkästään naivisti uskoa vapaakauppaan. Tästä syystä me olemme esittäneet maailman kansainvälistä julkisten markkinoiden välinettä kautta maailman käytettäväksi. Meidän yhteisissä intresseissämme on se, että Kiina ja Euroopan unioni voivat luottaa toisiinsa enemmän, uskoa toisiinsa enemmän. Tämä on meidän investoijillemme ja yrityksillemme tärkeää, jotta samoista avoimuussäännöistä voidaan nauttia Kiinassa kuin kiinalaisyritykset täällä Euroopassa nykyisellään. Valitettavasti näin ei ole. Meidän täytyy puoltaa strategisia intressejämme suojata teollisuuttamme, kansalaisiamme ja kuluttajia kaikilta epäreilulta kilpailulta. Tästä syystä me olemme halunneet luoda eh, ulkomaisten sijoitusten suodatusjärjestelmän suojataksemme eurooppalaisia strategisia etuja. Parlamentin erinomaista työtä kiitän ennakkotysajassa saitte työn tehtyä. Ja meillä on omat intressimme tässä puolettavana ja me haluamme puoltaa monenvälistä järjestelmää erityisesti kun kyse on valtion tuista. Niihin täytyy saada yhteiset säännöt. Kiinalla on tässä myös oma vastuunsa kannettavana. Todellinen suvereenius voisi olla myöskin Euroopan unionin heiniä. Vuoteen 2050 mennessä voimme päästä ilmastoneutraaliuuteen ja näyttää esimerkkiä muille. Vastuun ottaminen tarkoittaa komission näkökulmasta katsottuna että MFFssä keskitytään myöskin ilmastotavoitteisiin. Energiatuonti puolitettaisiin vuoteen 2050 mennessä, investoinnit uusiutuviin energialähteisiin, kaikille olemassaolon mahdollisuus, sillä päästöt voidaan leikata samalla kuitenkin laadukkaita, innovatiivisia työpaikkoja luoden. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä osoittamastanne tuesta koskien näitä kestäviä tavoitteita, joista voidaan olla hyvinkin ylpeitä. Me voimme olla edellä kävijöitä. Me voimme osoittaa, miten Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin voidaan päästä ja näin luoda todellakin ilmastoneutraali talouden ilmapiiri. Ei riitä, että nuoret valtaavat kadut ja vaativat vielä kunnianhimoisempia tavoitteita. Kyse on Euroopasta. Se osoittaa, että kyllä meidän täytyy olla rohkeita. Ja haluaisin kiittää Gretaa ja kaikkia muita näistä inspiroivista puheista ja teoista. Mutta meidän täytyy olla rohkeita myöskin toisessa suhteessa. Demokraattinen toinen suuri haaste on olemassa. Meidän keskusteluihimme ja vaaleihimme pyritään puuttumaan ulkopuolelta, mutta Eurooppa on avoin. Yksi keskeisimmistä arvoistamme on ilmaisun vapaus, mutta emme ole naiveja. Me tiedämme, että on olemassa voimia, jotka voivat vesittää ja haluavat vesittää meidän demokraattisen järjestelmämme. Ja tähän liittyy vaalitaisteluun ö, linkittyvä suuri haasteemme. Ja olenkin tyytyväinen, että parlamentti ja jäsenvaltio ovat valmiita tukemaan komission ehdotuksia valeuutisten kitkemiseksi vaalitaistelun aikana. Mutta Kyse on vasta lähtölaukauksesta. Paljon työtä vielä riittää, sillä suvereenius onnistuu ja toteutuu vain ja nostaan, jos puollamme arvojamme ilman kompromisseja. Ja tämä on tapahduttava sekä unionin rajojen sisäpuolella että ulkopuolella. Kiitoksia. Paljon kiitoksia hyvää komission varapuheenjohtaja. Nyt antaisin heti ähm, johtavalle neuvottelijallemme Michel Barnierille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvää huomata teille kaikille. Nyt on aivan erityinen aamu, vakava sellainen tämän pitkällisen neuvotteluprosessin jälkeen. Ensimmäiset sanani osoitan teille, hyvät naiset ja herrat, hyvä ministeri, sille tiimille, jota minulla on ollut puheenjohtaja Junkerin kanssa kunnia johtaa. Minä olen vilpittömästi kiitollinen siitä tuesta, jota parlamentti on meille osoittanut. Ja puheenjohtajakokouksessakin olen todennut, että tämä luottamus ei ole sattumanvaraista eikä keinotekoista eikä minkäänlainen avoin shekki. Tämä luottamus pohjaa vuoropuhelulle, avoimuudelle aivan ensimmäisestä neuvottelupäivästä lähtien ja luottamuksemme tulee yhä tälle pohjalle nousemaan. Eilisillan äänestystulos, jonka te ministeri ja varapuheenjohtaja Timmermans toivat esiin, jatkaa nyt valtavaa epätietoisuuden tilaa. Se lähestulkoon kolme vuotta sitten alkoi riippumattoman päätöksen vuoksi. Sitähän me kunnioitamme, vaikka pahoittelemme sitä päätöksen, jonka Britannia teki erota Euroopan unionista. Luonnollisesti tämä päätös koskettaa yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Pohjois-Irlantia erityisesti, mutta myöskin kaikkia meitä, jokaista meidän jäsenmaatamme. Hyvät naiset ja herrat, Haluaisin muistuttaa siitä, että Brexit-päätöksestä vastuu kuuluu vain yhdistyneelle kuningaskunnalle. Ja tällä hetkellä ensimmäinen vastuullinen siinä, että umpikujasta pääsemäni neuvotteluissa ulos, kuuluu yhdistyneelle kuningaskunnalle. Tästä muistutti selkeästi ja vahvasti Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk eilisen äänestystuloksen jälkeen. Me olemme pyrkineet yhdessä löytämään ratkaisuja jokaiseen ongelmaan. Niitä on valtava määrä. Inhimillisiä, sosiaalisia ongelmia, oikeudellisia ja teknisiä ongelmia, taloudellisia ja rahoituksellisia ongelmia, jotka Brexit aiheuttaa, jotta voisimme hallinnoida kaikkia Brexitin seuraamuksia. Ja tämä on ollut meidän linjamme aivan alusta lähtien, jotta voisimme tukea yhdistyntä kuningaskuntaa siinä, että se poistuu unionista järjestäytyneesti. Aivan ensimmäisestä neuvottelupäivästä lähtien Euroopan unionin tavoite on ollut itse asiassa se, että vähennämme tätä epätietoisuutta ja että voimme taata järjestelmällisen eron ja tämän järjestelmällisen eron jälkeen ja luodun luottamuksen avulla voimme sitten äh, käyttää tarpeellisen määrän aikaa, 21 kuukautta tai neljä vuotta, toisiin neuvotteluihin. Ja olen aina sanonut, että nämä toiset neuvottelut ovat kaikkein tärkeimmät Brexitin lisäksi neuvottelut tulevista suhteista, jotka haluamme rakentaa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Luonnollisesti kaikissa olosuhteissa yhdistynyt kuningaskunta on ystävämme, kumppanimme, liittolaisemme. Näin olen pyrkinyt neuvotteluissa kuukauksien aikana toimimaan brittihallituksen kanssa. En koskaan brittihallitusta vastaan. Erosopimus palvelisi kansalaisten ja yritysten etuja luonnollisesti ja kaikkia osapuolia kanalin toisella puolella ja myöskin Irlannin meren toisella puolella. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vain muistuttaa yhdestä tosiasiasta kaikkia. Jos yhdistynyt kuningaskunta yhä haluaa erota Euroopan unionista ja tehdä tämän järjestäytyneellä tavalla, jos tämä on yhä tahto yhdistyneessä kuningaskunnassa, tämä sopimus, josta me olemme puolitoista vuotta neuvotelleet Teresameen hallituksen kanssa, tämä sopimus on ja tulee olemaan ainut saatavilla tarjolla oleva sopimus. Toivoisin, että tämä ymmärretään hyvin. Me olemme tehneet tämän sopimuksen lisäksi paljon lisätyötä brittihallituksen kanssa viime päivinä, jotta olisimme voineet selventää ja taata asioita kahden asiakirjan kautta. Niistä saimme yksimielisyyden eilen illalla täällä Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa. ja meidät tänne vastaan eilen. Ja Rouva May kertoi, että hän haluaisi omalta osaltaan myöskin yksipuolisen julkilausuman tehdä. Mistä kyse sitten oli maanantaina tässä viimeisessä keskustelussa Euroopan unionin ja brittihallituksen välillä? Kyseessä oli se, että halusimme antaa brittiparlamentin alahuoneelle uusia selvennyksiä ja vakuutuksia koskien backstop-ratkaisun väliaikaista luonnetta. Me menimme niin pitkälle kuin mahdollista, että voisimme auttaa brittihallitusta saamaan alahuoneen kannatuksen. Meillä on ollut jatkuva huoli, josta olen myöskin puhunut. Se, että hinnalla millä hyvänsä Irlannin saaren vakaus ja rauha säilyy meidän täytyy Irlannin rauhan sopimusta, Belfastin sopimusta kunnioittaa. Ja luonnollisesti meidän tulee suojella sisämarkkinoidemme koskemattomuutta. 28 kohta 27 maan yhteisiä sisämarkkinoita. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy suojella sitä laatua ja turvallisuutta, jonka haluamme kansalaisille taata erityisesti elintarvikkeiden osalta. Elintarviketurvallisuus, tässä täytyy ottaa kaikki eläinten terveyteen vaikuttavat seikat huomioon. Tämän lisäksi asia koskettaa verotuksellisia seikkoja, niiden suojelemista, ALV-verotusta. Kaikissa maissamme haluamme valvoa tuotavien tuotteiden sääntöjen mukaisuutta ja turvallisuutta. Missään tapauksessa ei kyseessä ole se, että tämä olisi jonkinlainen dogmaattinen tilanne, tai se olemmeko me joustamia vai emme. Tämä on hyvin käytännöllinen kysymys. Irlannin rauha täytyy taata, sen täytyy olla taattu, ja meidän täytyy suojella sisämarkkinoita kaikki tuotteet, kaikki elävät eläimet, jotka Brexitin jälkeen tulevat Britanniaan, Pohjois-Irlantiin, Puolasta tai mistä tahansa muista maistamme, koska kyseessä ovat sisämarkkinat, vaativat sen, että löydämme rajan suhteen ratkaisun. Me olemme pyrkineet tekemään rajavalvonnan näiden kolmen asioiden suojelun budjetin ja yrittämisen suhteen mahdolliseksi ilman, että loisimme kovaa rajaa. Eilisessä äänestyksessä havaitsin, että tietyt parlamentin jäsenet halusivat uuden kansanäänestyksen, toiset halusivat eron ilman sopimusta ja he vähättelivät näitä uusia oikeudellisia vakuuksia, joita olemme keskustelussa Terransumien kanssa luoneet. Mielestäni kuitenkin nämä takeet ja selvennykset olivat hyvin merkittäviä. Me sovimme niistä maanantai iltana brittihallituksen tuella. Puheenjohtaja Juncker sanoi heti, että takeita tai mitään uutta tulkintaa ei ole tulossa. Me emme voi mennä tässä enää pidemmälle. Johtopäätöksenä muutama sananen siitä, mitä nyt tulee tapahtumaan tästä aamusta lähtien. Pääministeri on pyytänyt äänestystä sopimuksettoman eron suhteen, ja se tulee tapahtumaan tänä iltana alahuoneessa. Tämän äänestystuloksen jälkeen brittihallituksen roolina on meille kertoa ja toivottavasti kertoa myönteisessä mielessä se, kuinka tulemme menettelemään, jotta lopultakin saisimme enemmistön jonkin ehdotuksen taakse. Yhdistyneen kuningaskunnan vastuulla on kertoa meille, mitä se haluaa minkälaiset tulevat suhteet se haluaa, mikä sen valinta on. Kuten rouministeri sanoi, Britannialla täytyy olla selkeä linja. Tämä on nyt se kysymys, johon me odotamme vastausta. Tämä kysymys on avoin ja siihen tulee vastata jopa ennen sitä, kun päätämme mahdollisesta pidennyksestä aikarajoihin. Miksi tällaista pidennystä haetaan. Neuvottelut artikla 50 mukaisesti on tehty, ne ovat päättyneet, meillä on sopimus olemassa. Me odotamme siis vastausta tähän kysymykseen. Ja haluaisin nyt vielä toistaa, että hetki on hyvin vakava, sillä sopimuksettoman eron riski ei koskaan ole ollut näin suuri. Tämä tarkoittaa sitä, että riski sille, että eh, yhdistynyt kuningaskunta vaikkapa vahingossakin eroaisi unionista, sekasortoisesti ilman sopimusta. Ja ehdottaisin, ettette aliarvioi tätä riskiä tai sen seuraamuksia. Yhdessä juhallisesti me haluaisimme verrata kaikkiin asianosaisiin ja puheenjohtaja Junkerilta meillä on hyvin selkeät ovat kaikki jäsenmaat teidän johdollinen Hyvä ministeri, valmistaudumme tähän. Me emme halua tällaista vaihtoehtoa. Me emme ole koskaan siihen pyrkineet. Eroa ilman sopimusta. Me olemme aina tehneet töitä sen puolesta, että löytäisimme sopimuksen, jotta ero tapahtuisi järjestelmällisesti, mutta me olemme valmiita. Euroopan unioni on valmis kohtaamaan tällaisen tilanteen. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että ei muuta, ellei muuta ratkaisua löydetä, yksinkertaisesti perussopimusten mukaan tällainen sopimuksetun ero on uhkana. Ja koska minua on välillä pyydetty tänä vastaamaan, kuten tänä aamunakin, kysymykseen, olenko pettynyt äänestystulokseen, minun vastaukseni ja meidän vastauksemme aina tulee olemaan sama. Me kunnioitamme yhdistynyttä kuningaskuntaa ja sen kansaa. Me olemme yhä rauhallisia ja yhtenäisiä ja me tulemme olemaan kunnioittavia, yhtenäisiä ja rauhallisia näiden poikkeuksellisten neuvotteluiden loppuun asti. Me tulemme puolustamaan unionin intressejä ja sen kansalaisia. Tämä tulee olemaan neuvottelijanne linja. Paljon kiitoksia. Merci beaucoup, Michel. Paljon kiitoksia, Michel. Haluamme kiittää Euroopan parlamentin puolesta myöskin ja haluaisin myöskin kirjoittaa Euroopan parlamentin eh, Guy Verhofstadin johtamaa neuvotteluryhmää ja sen kaikkia jäseniä kaikesta siitä, mitä me olemme tekemässä, jotta voisimme tämän hyvin vakavan monimutkaisen ongelman ratkaista. Nyt siirrymme puheenvuoroihin eh, poliittisten ryhmien puolesta. Manfred Weber, eh, Euroopan kansanpuolue, olkaa hyvä. President, Mr. Vice President. Herra puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, hyvä Michel. Tämä on melkoinen sotku eilisen äänestyksen jälkeen. Kävin hiljattain keskustelemassa nuorten kanssa Portugalissa Portossa Jonkun vuoden ajan he työskentelivät Lontoossa Portugalin talousongelmien takia lähtivät Lontooseen työskentelemään ja palasivat kotimaahansa nauttimaan elämästään. He keskustelivat ja puhuivat ystävistään Lontoossa. He sanoivat, että nuoret ovat turhautuneita ja avuttomia ja närkästyneitä siitä, että poliittinen luokka on epäonnistunut näin pahasti. Koko yhteis, koko sukupolvi tulee kärsimään siitä, mitä Lontossa on tapahtunut. Vähemmän mahdollisuuksia on tarjolla. Koko sukupolvi ei voi päästä nauttimaan siitä, mistä muut ovat päässeet nauttimaan, vaan kärsivät poliittisen luokan tekemistä virheistä. Joten keskeisin viestini on se, että meidän eurooppalaisten on oltava brittien nuorten puolella. Me emme jätä teitä tässä vaikeassa tilanteessa yksin. Tämä on ensimmäinen viestini. Toinen viesti kuuluu, mitä nyt pitää tehdä. On tietenkin selvää, pahin mahdollinen tapaus pitää huomioida, Britit itse päättävät, mitä tekevät, mutta meidän täytyy valmistautua pahimpaan mahdolliseen skenaarioon. Ja sitten poliittinen luokka on epäonnistunut. Ja jos ei pysty tekemään mitään, niin meidän pitäisi demokraattisessa hengessä kysyä kansalaisilta, mitä ovat mieltä. Ja kolmas vaihtoehto on juurimääräajan lykkääminen. Mutta mistä syystä? Meillä pitää olla selkeitä argumentteja tällaisen lykkäämisen tueksi. Joten sanottakoon suoraan, että me kansanpuolueessa olemme sitä mieltä, että ei ole mitään järkeä pitkittää prosessia, jos britit eivät sano selkeästi, mitä tämän lisäajan aikana aiotaan saada aikaiseksi. Siinäpä ne kolme vaihtoehtoa ovatkin. Ja vielä kolmas tärkeä asia, eli nuoret ensimmäinen, sitten tämä äänestysasia ja sitten vielä kolmantena tällainen palomuuriasia. Eurooppa toimii kyllä vakaasti. Kiitos kuuluu Jean-Claude Junckerille, Michel Barnierille, puhemies Tajanille ja kollega Verhofstadille. Me olemme vakalla pohjalla, me tiedämme mitä pitää tehdä, mutta tulevat viikot tulevat osoittamaan, mitä tulee tapahtumaan. Ja tämä epävakaus Brittien saarilla vaikuttaa pikkuhiljaa myöskin EU-hun. Kannattaa muistaa, että jatkuvasti vain neuvostossa vatvotaan Brexittiä. Ei puhuta Kiinasta tai Trump-asioista tai muista eu kansalaisten kannalta tärkeistä asioista. Ei me voida jatkaa tällä tavalla. Eli että keskustelut jumiutuvat ja vain ja nostaan tähän poliittiseen umpikujaan Lontoossa. Ja sitten vielä Eurooppa-vaalit. Ne ovat tulossa. Me valmistelemme kampanjaa. jotka ovat jo aloittaneet vaalitaistelunsa. Mutta meidän täytyy saada selvyyttä tähän asiaan. Kyse on Euroopan vaaleista. Eurooppalaiset päättävät tulevaisuudestaan. Ja Eihän tällainen juridinen ja poliittinen Brexit-epävarmuus voi aiheuttaa tähän liittyviä ongelmia. Aika vaan loppuu kesken, joten Briteiltä kaivataan vastauksia mielellään ennen seuraavaa huippukokousta. Vastauksia, mitä he haluavat tulevaisuudelta. Ja me uskomme eurooppalaiseen tulevaisuuteen. Ja siihen vaikuttaa myöskin tämänhetkinen tilanne. Tämä taloudellinen poliittinen epävakaus on ilmiselvä. Ja ne, jotka eivät ymmärrä tätä, niin tietäkö, että meidän täytyy taistella tätä populistista liikettä vastaan. Brexit on lähtenyt liikkeelle populismista ja helpoista vastauksista, mutta vaan helppoja vastauksia ei löydy. Ei tiedetä, mitä Brexit tuo tullessaan. Ja siksipä vaalien alla meidän täytyy puhua yhteen liit- hiileen olla kumppaneita, löytää mantereille yhteinen lähestymistapa. Se, mihin me täällä yhdessä uskomme, eli tähän yhteiseen eurooppalaiseen hankkeeseen. Kiitoksia. Seuraavaksi SND-ryhmän puheenjohtaja Udo Bulman, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat kollegat, kevään huippukokous on juuri se tapahtuma, jonka aikana keskustellaan taloudellisesta tilanteesta, joka vallitsee Euroopan unionissa. Aamulla keskustelemme jo ilmastonmuutoksesta, mutta vetoaisin komission suuntaan sekä neuvoston edustajan suuntaan. Aikaa vaan ei ole. Meidän pitäisi jo tämän kevään huippukokouksen aikana päättää siitä, että kyse on kestävän kehityksen huippukokouksesta. Kuten Timmermans totesi, meillä ei ole aikaa odottaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Meidän täytyy katsoa, mitä välineitä meillä on. Kaiste, äh, vakaus, sopimus pitää muuttaa kestävän kehityksen sopimukseksi. Ohjausjakso ja kaikki muut välineet, niistä pitää tulla kestävän kehityksen välineitä. Se on vastaus tähän tilanteeseen tänä keväänä. Ja ne, joilla on vaikutusvaltaa, käyttäkää vaikutusvaltaa, ne, jotta saamme todellisen muutoksen aikaiseksi, sota, sillä sitä kipeästi kaipaamme. Meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, johon kollega Gutierrez päätti työnsä. Hän ehdotti aikanaan Portugalin puheenjohtuskauden aikana talous sosiaalinen yhteenkuuluvuus, ki- kilpailukyky, nämä liittyvät koko yhteen samaan kokonaisuuteen. Kaksi vuosikymmentä on menetetty. Nyt täytyy kuroa tämä kuilu umpeen, löytäen uusi poliittinen lähestymistapa täällä EU:ssa. Ja jos, hyvä Manfred Weber, on niin, että nuoret palaavat Lontoosta Portugaliin, niin sehän osoittaa, miten maa on kehittynyt Antonio Costa, nykyinen hallituksen johtaja, on saanut vauhtia Portugalin politiikkaan. Ja tämä on perustunut sosiaalisen ympäristöpolitiikan ja yhteiskunnallisen muutoksen myötä. Nämä eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Ja kaikki tämä on tapahtunut, vaikka Portugalille on haluttu langettaa sanktioita. Nämä tällaisia muutoksia tarvitaan. Olkaamme selkeää sanaisia. Me tarvitsemme elintilaa, happea. Me tarvitsemme uusia ajatuksia, mutta meidän pitää olla vastaanottavaisia. Silloin meidän ei tarvitse enää vatvoa tätä Brexit-asiaa. Näin voidaan vastata Brexitiin, riippumatta siitä, mitä Brexitiin liittyen konkreettisesti tapahtuu. Tähän liittyen meidän pitää toimia. Meidän pitää olla rohkeita, tarjottava uusia visioita ihmisten hyväksi, ei ihmisiä vastaan. Se on ainakin sellainen ohjelma, jota SD-ryhmä puoltaa. Brexit on kriittisessä tilanteessa. Sen kaikki tiedämme ja me voimme vain vedota brittien suuntaan, alahuoneen suuntaan, että se tekisi kaikkensa kovan Brexitin välttämiseksi. Kaikki muut päätökset olisivat ihmisten tahdon vastaisia. Ja me voimme vain toivoa sitä, että brittiparlamentti puoluerajat ylittävästi hyväksyy sellaisen politiikan, että britit ovat lähen, lähellä Euroopan unionia, mutta jos se ei onnistu, jos parlamentti haroo vastaan, niin silloin brittien kansalaisilla on ai oikeus saada ohjat käsiinsä. Eli ihmisten on saatava äänensä kuuluviin. Jos parlamentaarikot eivät voi työskennellä, kun eivät kykene kommunikoimaan, niin silloin kansalaisilla pitää olla mahdollisuus uudemman kerran tehdä päätöksensä, sillä päätös koskee heidän tulevaisuuttaan, eikä ainoastaan parlamentaarikkojen tulevaisuutta. Tämä asia pitää ottaa esille, siitä on keskusteltava. Huippukokouksessa pitäisi keskustella kahdesta tärkeästä aiheesta – Ensinnäkin siitä, että Euroopan vaalien pitää olla avoimet ja oikeudenmukaiset. Nykytoimet eivät riitä. Kaikki toki voivat sitoutua siihen, kuten internetoperaattorit, mutta tämä vapaaehtoisuus ei riitä, mutta turvapaikka-asiakin pitää huomioida. Se on erittäin häpeällistä, me reagoi tilanteeseen. Ihmiset vain hukkuvat välimereen, vaikka ja me emme tee mitään, vaikka parlamentti on teksteissään muuta vaatinut. Toivoisin, että tämä asia otetaan uudemman kerran käsittelyn kohteeksi. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Enkel, they... Kollega Timmerbrand, te totesitte, että tämä on paras mahdollinen ratkaisu. Ja... Hyvä Parnie, te sanoitte, että ei ole, ole muuta sopimusta kuin sen, minkä olette saanut aikaan. En usko, että tämä pitää paikkaansa. Parempi mahdollisuuskin on olemassa. Eli se, että britit pysyvät Euroopan unionissa. Arvon kollegat, mitenkä se onnistuisi? Ensinnäkin meidän ei pitäisi piestä koko ajan Lontoota ja syyttää sitä kaikesta. Asiantuntijat jatkuvasti vain näin tekevät, kuten Farage ja Verhofstadt. Heidän lähestymistapansa ja kritiikkinsä ovat samaa maata. Toisaalta taas nyt on korkea aika, että komissio myöskin ottaa tietyn vastuun Brexitiin liittyen. Britit ovat aina puoltaneet hajauttamista, kilpailukykyä, ja Brysseli on aina vain näitä periaatteita loukannut. Eli kyse on siitä, että on ensin sovittu, että pelataan futista, mutta sitten te, komissio päättääkin, että nyt pelataan golfin säännöin. No ehkäpä meidän täytyy vain muistaa, että tämä sekasotku ei koske ainoastaan brittejä, vaan koko Euroopan unionia. Yhdistynyt kuningaskunta on EUn suurin niin sanottu asiakas. Tässä menetetään monia toimijoita ja meidän täytyy tunnustaa, että britit ovat täällä aina peräkuluttanut omaa vastuuta, rauhaa, vapautta. Ja ilman brittejä EU olisi kilpailukyvytön suhteessa Pohjois-Amerikaan, Aasiaan, Kiinaan, Japaniin, Aasiaan ja niin poispäin. Joten nyt jos koskaan komissiolla on mahdollisuus saada jotain aikaiseksi. Antakaa mahdollisuus, että britit voivat uudemman kerran äänestää Brexitistä ja jäädä unionin jäsenvaltioksi. Brexitiirit voivat muuttaa kantansa jotta he eivät menettäisi kasvojaan. Ja minä nyt pyydän tukeanne, mutta toivoisin, että tarjoatte myöskin jatkoaikaa ehdoitta. Toisaalta Briteillä pitää olla mahdollisuus jollakin tavalla hallinnoida itse maahanmuuttoa. Ehkäpä sitä kautta Britit voitaisiin saada järjestämään hyvän toisen kansan äänestyksen ja pysymään EU:ssa. Euroopan unioni ei ole täydellinen, ei ikinä, ilman brittejä. Seuraavaksi puheenvuoron Alderyman puheenjohtaja Guy Verhofstadt, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Aivan aluksi minun täytyy sanoa herra Henkelille, että henkilökohtaisesti olen aina sanonut, että Britannian ero Euroopan unionista on epäonnistuminen Euroopan unionille, kun yhdistyneen kuningaskunnan kaltainen suuri maa eroaa unionin, on hyvin vaikea sanoa, että onpa hienoa. Tämähän on aivan päinvastoin uskoakseni yhdistyneen kuningaskunnan paikka olisi Euroopan unionin sisällä ja uskon, että tulevina vuosina tai vuosikymmeninä uusi sukupolvi haluaa palata Euroopan unioniin. Olen vakuuttunut siitä, että nuoret, nämä nuoret, jotka ovat jo Briteissä vaikuttamassa, tulevat tekemään erilaisen päätöksen kuin tämän enemmistön ja tämän hallituksen päätös, mutta edustaja Henkel, voisitteko kertoa tämän omille ystävillenne omissa, omassa ryhmässänne ECRstä, Siellähän ovat kaikkein vahvimmat Brexitin ajajat tällä hetkellä. On hiukan liian helppoa meitä täällä kritisoida ja minua erityisesti sanoa, että me emme Briteistä pidä, kun me emme kuitenkaan pysty, kun te ette pysty omia ihmisiänne omassa ryhmässänne edes vakuuttamaan. Eikä täällä nyt ole ketään edes paikalla huomaan. Ja toisekseen, edustaja Henkel, todellisuus on tällainen. Ne, jotka koko Brexitin käynnistivät, tämähän oli konservatiivipuolueen tekoja, te teette heidän kanssanne töitä, te tunnette heidät erittäin hyvin. Tämähän oli tarkoitus ottaa valta takaisin, take back control. Tämä oli Brexitin ajajien slogan, ja nyt vaikuttaa siltä, että koko maa on suistumassa kaaukseen sen sijaan, että saisi tämän kontrollin takaisin itselleen. Uskoakseni edustaja henkilö ainut tapa ratkaista ongelma on se, josta ette valitettavasti puhunut. Puolueen rajat ylittävä yhteistyö brittipolitiikassa mahdollisimman nopeasti, kompromissi, yhteinen näkökulma Labourin ja konservatiivipuolueen välillä. Kuinka te haluatte eksistensiaalisen ongelman, Brexitin kaltaisen ongelman, ratkaista, jos molemmat puolueet käyttävät sitä lyömäaseena toista vastaan. Molemmille se on vain luoti aseessa, eikä eksistentiaalinen ongelma, koko maata koskettava ongelma. Joten te ja teidän leirinne pitäisi toimia niin, että te hyökkää täällä ketään vastaan, vaan sanotte Brittin poliittiselle luokalle, että heidän täytyy tehdä yhteistyötä ja saada aikaan sellainen kanta, jota voimme tukea täällä parlamentissa. Ja sen pitää olla läheinen suhde Britannian ja Euroopan unionin välillä. Tämä on tapa päästä eteenpäin. Ja uskoakseni tässä brittipolitiikassa pitäisi asettaa nyt kuningatar ja isänmaa puoluepoliittisten intressien edelle, päinvastoin kuin tällä hetkellä tapahtuu. Ja tästä pääsemme seuraavaan kysymykseen. Aikarajan pidentäminen. Te sanoitte aivan suoraan, että te halua sitä, kun pidennys menisi Euroopan vaalien yli. Koko Euroopan vaalithan muuttuisivat Brexitistä käytäväksi keskusteluksi. Me keskusteluisimme vain Brexitistä, emmekä mistään todellisista asioista ja ongelmista, joita tulisi käsitellä. Joten olisi vain uusi mandaatti herra Faragelle. Se on ainut asia, mikä saataisiin aikaan tällä tavoin. Tämä on nimenomaan sitä, mitä hän haluaa. Hän haluaa tätä kahdesta syystä. Ensinnäkin näin hän voi yhä nostaa palkkaansa täältä, jonka hän voi sitten äm, veroparatiiseihin siirtää. Ja sitten toinen asia, Toinen asia on se, että hän voi näin jatkaa likaista työtään Euroopan unionissa sitä, että hän pyrkii Euroopan unionin tuhoamaan sisäpuolelta. Tämähän on hän todellinen päämääränsä. Ja täällä hän nyökyttelee, vahvistaa asian. Tällaista me emme tarvi lainkaan mielestäni. Me tarvitsemme nyt alahuoneelta sen enemmistön selkeän kannan, kuten edustaja Henkel tässä pyysi. Tätähän me tarvitsemme. Minä vastustan kaikenlaisia aikarajan siirtoja, edes yhdellä päivällä tai viikolla tehtävää pidennystä, edes 24 eh, tuntia, ellei tämä pohjaa aivan selvään alahuoneen kantaan jonkinlaiseen pyrkimykseen, että me tiedämme, mitä he haluavat. Onko tämä vähemmän kunnianhimoista kuin sopimus? No, ok, ehkä näin on, se on teidän mielipiteenne. Jos tässä nyt kyseessä on tulliliitto, niin olkoon sitten tulliliitto tai sopimus, niin sopimus tai Norja pluskaltainen ratkaisu. Olkoon se sitten se, mutta päättäkää nyt siellä Lontoossa jotakin. Tällainen epätietoisuus ei voi jatkua, ei meillä, eikä Britanniassa, eikä kansalaisille. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavasti vi- vihreiden puolesta Filip Lambea, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Jälleen kerran Täällä toimittiin hämmästyttävällä tavalla neuvoston johtodon puolelta erityisesti aika heikosti. Tusk on johtajiensa rinnalla esiintynyt, jos ajattelemme vaikkapa tuota prioriteettien prioriteettia maahanmuuttoasia. Me olisimme voineet odottaa neuvostolta yhtenäistä vastausta tähän asiaan. Neuvosto on tehnyt johtopäätöksen siitä, ettei mistään johtopäätöksiä tehdä huippukokouksessa puuttuu tahtoa ymmärtää toinen toisiaan ja on parlamentissa kuitenkin löydetty kahden kolmasosan enemmistön vasta- vastaus yhteisvastuusta me kuitenkin kuulumme myös johtajiin. Missä johtajuus on, koska meille on annettu muun muassa tiedemiesten toimesta muutama vuosi luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston suojaamiseksi. Ja kuitenkin sokeina, kuuroina ja mykkinä johtajat toimivat Euroopan nuorison edessä. Me odotamme, että nyt huippukokous lopulta vastaisi. Kansalaiset nousevat kaduille ja puhuvat yhteiskunnasta, jossa aina vain pienempi joukko saa rikkauden oikeudet haltuunsa. Tämä on yhteiskunnallisen ja yritysten ja välistä verokilpailua. Työmarkkinoita on joustavoitettu liikaa, maailman, maailma globalisoituu aivan villisti ja johtajat eivät ole puuttuneet tähän, eivätkä ole välttämättä edes ymmärtäneet, mistä on kyse. Missä johtajat siis ovat, kun puhutaan huippukokouksista, kun aina meidän demokratiamme perusarvoja poljetaan. Jos puhutaan vallanjaosta, esimerkiksi eh, yksityiselämän suojasta, suhteellisuusperiaatteesta, yksilön vapauksista, ilmaisuvapauksesta ja muusta vastaavasta, näitä on loukattu muun muassa, kun mielenilmauksia on estetty. Jos ajattelemme parlamenttiin, mm, neuvoston avaamaa samaa polkua Unkaria vastaan. Ja tämä Brexit on pirstaloinut rivejämme me emme voi enää odotella, emme voi vain odotella ja odotella, emme voi odotella muun muassa Unkarilta vastauksia ja tässä vain johtajuudetta jatkaa. Meidän täytyy säilyttää, turvata ympäristöämme, meidän täytyy yhteiskunnallisia oikeuksia toteuttaa ja tämä, nämä oikeudet täytyy saada koko Euroopan unionin poliittisen rakentamisen ytimeen. Kiitos. Ora, la presidente del gruppo Seuraavaksi QE-ryhmän puolesta edustaja Zimmer, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, olette varmaankin nähneet erään mielenkiintoisen elokuvan, joka minullakin on aina mielessä, kun ajattelen tätä tulevaa huippukokousta. Eli vain ja ainoastaan vatvotaan samaa asiaa, Brexitin, jälkimaininkeja ja sitä, miten EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelut etenevät tai ajautuvat umpikujaan. On olemassa muitakin tärkeitä asioita. EU on ollut keskeinen toimija silloin, kun Pariisin ilmastosopimusta muovattiin. EU omalta osaltaan varmisti, että YK on kestävän kehityksen tavoitteet saatiin kirjattua. Näistä asioista meidän pitäisi keskustella, koska silloin EU olisi siinä tilassa, että se voisi unionin sisällä että unionin ulkopuolella saada tuloksia aikaiseksi, vaikuttaa tilanteisiin ja asioihin ja tarjota ihmisille ja kansalaisille kaikkialla maailmassa elinkelpoiset olosuhteet. Se olisi se meidän vastuumme Euroopan unionina, mutta taas kerran keskustellaan Brexitistä, toisen, toistamiseen sopimus torpattiin alahuoneessa. Mei on ajanut tämän hankkeen päin seinää. Meillä ei ole minkäänlaista suunnitelmaa ja tukea sellaiselle erolle, joka perustuu siis sopimukseen. meillä on ongelmia EUn kansalaisten suhteen Britteen saarilla että unionissa täällä mantereella, mutta myöskin EUn kansalaisten rooliin Britteen saarilla. Yksi, kaksi yllättäen yritykset siirtävät toimipaikkansa Lontoosta Belfastiin, koska lähdetään siitä olettamuksesta, että Belfast jää EU-hun. Useimmilla ei ole mahdollisuuksia siirtää yksi kaksi yllättäen omia omistuksiaan jonnekin muualle tai varmistamaan, että oman perheen jäsenet saavat jonkun toisen maan kansalaisuuden. Se vaan ei onnistu ja kärsivät siitä. Eivät saa terveydenhoitoa, eivät koulutusta, eivät sosiaalista tukea, Eli tämä vaikuttaa mittavassa määrin taloudellisesti ja rakenteellisesti koko alueeseen ja maahan. Mutta EUn pitäisi olla sitoutunut ei Lontoon hallituksen suuntaan, vaan kansalaisten suuntaan. Siin kansalaisille meille, meidän on tarjottava ratkaisumallia. Se on meidän vastuumme. Ja tämä tarkoittaa mielestäni yhtäältä sitä, että jos nyt valmistaudutaan tällaiseen sopimuksettomaan eroon, joka toteutuu 29.3. eli tämä Match Friday niin sanotusti, sehän tarkoittaa sitä, että meidän täytyy varmistaa kansalaisten oikeudet. Siitä pitää lähteä liikkeelle. Meidän täytyy varmistaa, että Brittein saarilla ja EU:ssa ei vesitetä kansalaisten oikeuksia. Meillä on vastuumme ja me olemme myöskin sitoutuneet tähän hankkeeseen. Ja nyt jos koskaan tämä pitää myöskin mainita uudemman kerran. Ja meidän täytyy jatkossakin tukea Irlantia ja sanoa suoraan, ettemme voi hyväksyä kovaa rajaa, emme voi hyväksyä pitkän perjantain sopimusta, emme miltään osin. Mitä tulee ihmisten oikeuksiin ja turvaan, niin siihen ei voida kajota. Mutta ratkaisu on hyvinkin yksinkertainen tähän backstop-ongelmaan liittyen. Ei rajoja Irlannin saarelle, ei raja-aitoja, ei puomeja, ei mitään. Irlannin yhdistyminen olisi yksinkertaisin ratkaisu. EUlla ei olisi ongelmia, irlantilaisilla ei olisi ongelmia – ja Brexiteerillä ei olisi ensimmäistäkään ongelmaa. Se olisi ratkaisu. Brittihallitushan jo sanoi, että Irlannissa ei ole rajatarkistuksia laisinkaan. Ehkäpä sielläkin lähdetään tästä liikkeelle. Ehkäpä pienempi yhdistynyt kuningaskunta onkin tärkeämpi kuin muutaman puolueen intressit, joten eiköhän tästä pitäisi lähteä liikkeelle. La parola ora al presidente. Seuraavaksi EFDD-ryhmän puheenjohtaja Farage, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä toivon, että tämä on toiseksi viimeinen puheenvuoroni tässä parlamentissa vuosikymmenten jälkeen. Vai tulenko tänne sitten heinäkuussa takaisin? Moni teistä varmaan olisi siitä ilahtunut. Hyvä Barnier, sanoin, ettei tämä sopimus mene läpi alahuoneessa. Et uskonut minua, mutta se on hylätty ja ehkä vedit tämän vähän liian pitkälle ja olet tässä puhunut lyhyesti. Kyse on 29 miljardista eh, punnastakin, mutta kuitenkin tässä on apua tarjolla, koska alahuone tänään varmasti nyt antaa vastauksensa siihen, petetäänkö Brexit-äänestys. Me lähdemme 29. maaliskuuta sopimuksetta tai sopimuksen kanssa. Ja nyt jos ajattelen poliittista luokaa ja yleistä ö, mielipidettä Britanniassa, yleinen mielipide on osoittanut yhtenäisyyttä suurempaa kuin monien vuosien aikana. Me vain yksinkertaisesti haluamme lähteä ja tämä koskee niitä, jotka haluaisivat myös jäädä unioniin, koska he kuitenkin noudattavat demokratian periaatteita. Ja me olemme havainneet tämän vihan, joka äsken kuului Verhofstadtin puheesta ja eri byrokraattiset puheenvuorot, joita Pahnie esittää ja nämä loukkaukset, joita jatkuvasti tuskin suusta on kuultu. Me emme halua teidän hallitsemiksenne, me haluamme hallita itse itseämme. Olen varma siitä, että seuraavaksi pääministeri ensi torstaina tulee huippukokoukseen Brysseliin ja taas nöyrästi siellä sitten toimii, kun pyytää artikla 50 jatkoaikaa. Mitä Barnierin kuulin nyt aamupäivällä sanovan, että jos tämä erosopimus hyväksytään, niin seuraava neuvottelujen vaihe voisi neljä vuotta kestää. No, se on tarpeeksi. Emme halua enää elämästänne kuluttaa neljä vuo, neljää vuotta tähän, ettekä tekää varmaan varmasti tahdo tällaiseen tuhlata Ne Teillä on omat suunnitelmanne luoda Yhdysvallat tänne Euroopan. Haluatte armeijan kaikki euroon. Haluatte eroon kansallisvaltioissanne. Ja tässä Kuten Verhofstadt jo sanoi, eurovaalit ovat tulossa. Emme me ole tänne taas tulossa, mutta euroskeptikot varmasti ovat paikalla. Eli tähän on yksinkertainen ratkaisu se, että tuo jatkoaika se siihen huippukokouksessa hylätään. Me lähdemme 29. maaliskuuta. Valmistelut ovat pitkälti valmiina ja me lähdemme joka tapauksessa ja näin te ja mekin jatkamme sitten oma omaa elämäämme erillämme. Tämä on ainoa ratkaisu, jota tarvitsemme. Seuraavaksi ENF-ryhmän puolesta edustaja Batten, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Roomei saattaa olla täysin epäpätevä, mutta hänellä on suunnitelma. Aivan alusta lähtien suunnitelma oli se, että Brexitiä viivytellään, estetään ja lopulta Brexit kumotaan. Koko eroprosessi on rakennettu väärille argumenteille. Näistä pääasiallisin on se, ettemme voi ilman tätä myyttistä hyvää sopimusta erota. Nyt sopimus on pöyristyttävän huono ja alahuone sen torppasi, ei siksi, että se on huono, vaan siksi, että se ollut kyllin huono heille. Myöhemmin tänään parlamentti tulee hy- hylkäämään ajatuksen ero- sopimuksettomasta erosta ja torstaina todennäköisesti äänestää pidennetyn aikarajan artikla 50 puolesta. Mutta miksi? hän, ähm, hänen mielestensä hallitus on saanut Junkerilta äh, moitteita kuin koululainen siitä, ettei mitään lisäneuvotteluja tule. Meillä on tilanne, jossa eräät eivät halua unionista erota ja haluavat demokraattisen kansanäänestyksen tuloksen pettää. Komission sen Timmermans ilmaisi turhautumisensa Britanniaan Euroopan unionin erosopimuksen suhteen ja totesi, että vain brittiparlamentti voi antaa suuntaa tässä asiassa, mutta näin ei ole neuvosto ja komissio voivat antaa suuntaa myöskin, kun alahuone pyytää pidennystä aikarajalle artikla 50 mukaisesti. Teidän täytyy hylätä tämä artikla 50 toteaa, ettei, että ellei tämän kuun loppuun mennessä saada ratkaisua aikaan, maa eroaa, jos te ette tee mitään. 29. päivä maaliskuuta jälkeen Britannia eroaa. Te teette palveluksen itsellenne ja meille, potkaisette meidät. Pahoittelemme kollega, meidän täytyy kunnioittaa aikarajoja. Seuraavaksi eh, edustaja Datan, olkaa hyvä. From all. Kiitoksia. Viime eh, yönä tämä sopimusehdotus hylättiin valitettavasti. Ei ole päästy eteenpäin asian tiimoilta. Oikeuskansleri on sanonut sanaisesti, että juridinen riski on edelleen muuttumaton. EUsta ei löydy riittävää uskoa ja Briteillä ei olisi minkälaisia juridisia mahdollisuuksia päästä backstopista eroon. Me olemme aina puolueessani sanoneet suoraan, me haluamme sopimuksen erossamme, me haluamme sopimuksen, joka toimii sekä brittien että unionin ja myöskin naapureidemme Irlannin kannalta, mutta sopimuksessa pitää noudattaa perustuslaisia ja taloudellisia seikkoja, eli riippumattomuuttamme. Ja saan reagoida siihen, mitä täällä on tänään jo lausuttu. Paljon on viitattu kansalaisten oikeuksiin, ja olen samaa mieltä kansalaisten... Öö, selkänahasta tätä ei saa repiä. Niin kuin on täällä sanottu, meidän pitäisi varmistaa ihmisten oikeudet, olipa tilanne mikä tahansa. Siitä pitää lähteä liikkeelle. Kiitoksia edustaja Lewandowski. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Pani president, ja... Hyvä puhemies. Tämä Brexit sarja ei oikeastaan missään mitenkään pääse päätökseensä jatkuvasti. Tämä, tässä aiheutuu vain rauhattomuutta. Hämmästelen koko ajan, mitä tässä on tiedossa ja muistelen muun muassa sitä, miten Euroopassa meidän poliittista ma- malliamme Puolassa on kohdeltu. Jos ajattelemme tehokasta demokratiaa, niin yhdistyneen kuningaskunnan kansanvalta oli meille malli esimerkki. Mutta me olemme kovasti pettyneitä nykyisellään. Meidän täytyy käydä tällaista poliitikkojen välistä sanaharkaa ja pientä kahakkaa on käynnissä – on niitä, jotka eivät halua sopimusta, hyväksy tätä sopimusta, mutta eivät myöskään halua sopimuksetta, lähdä, läh, äh, sopimuksetta lähteä. Eli tilanne vain jatkuvasti tulee vakavammaksi kaikille, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa, myös Briteille, jotka asuvat sen ulkopuolella ja varsinkin puolalaisille, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kannattaako tätä tilannetta jatkaa? jos me emme ole kahdessakaan vuodessa päässeet lopputulokseen, niin auttaako muutama kuukausi enää jatkoaikaa? Kaikki tämä liittyy brittien järjestämään kansanäänestykseen, jossa pohjauduttiin valeuutisiin, väärin tietoihin. Nämä tiedot tulivat myös muista maista, muun muassa Venäjältä. Ja minä uskon, että seuraavan komission ja neuvoston täytyy vahvistaa turvallisuutta, mm, toimia näiden valeuutisten vastaan ja meidän sotilaallista ja muuta vastaavaa kapasiteettiamme parantaa. Thank you. Two minutes, Mr. Gualtieri. Paljon kiitoksia edustaja Gualtieri, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Toisen kerran brittihallitus epäonnistui löytämään enemmistöön alahuoneessa. Tämä on ollut suuri virhe. Oli suuri virhe se, ettei pyritty saattamaan kaikkia voimia alahuoneessa yhteen maan intressien palvelemiseksi. Tämän sijaan eh, brittihallitus on pyrkinyt eh, Brexitia ajavia toreja lepyttelemään, ja tämä strategia hirvittävällä tavalla epäonnistui eilen. edustajien olette väärässä, kuten Michel Barnier sanoi, Euroopan unioni on aina ollut eh, avoin, reilu ja rakentava kumppani tässä neuvottelussa. Me olemme tehneet kaiken, mihin pystyimme, jotta voisimme järjestäytyneen eron taata sellaisen, joka suojelee kansalaisia. Ja nyt täytyy todeta, että meillä on erityinen velvollisuus jatkaa kaikkien Euroopan kansalaisten suojelua tässä prosessissa ja suojella Pohjois-Irlannin rauhan prosessia. Ja luonnollisesti myöskin brittihallituksen ähm, rajat otettiin huomioon neuvotteluissa. Haluan toistaa tämän. Tämä on ainut sopimus, jonka saamme aikaan. Ainut sopimus, joka saa tämän parlamentin kannatuksen. Mitä meidän nyt pitäisi tehdä? Me luotamme siihen, että brittiparlamentaarikot parlamentaarikot hylkäävät sopimuksettoman euron tänään. Se olisi katastrofi selkeästikin. Ja tämän lisäksi me tarvitsemme suunnitelman siitä, kuinka tällainen sopimuksetun ero estetään. Olemme olleet aina mieltä, että uudet yhteydet ja tuuliliitto tukisivat molempia osapuolia – on nyt aika lopettaa tällainen puoluepoliittinen riitely ja puolustaa kansalaisten ja maan etua. Ellei tämä ole mahdollista, on aivan selvää, että nyt kansalaisille pitää antaa mahdollisuus joko vaihtaa hallitusta tai sanoa ei Brexitille. Tätä keskustelua pitää käydä. Ei mitään väittelyä aikarajojen pidentämisestä. On aivan selvää, että aikarajan venyttäminen on väline. Kaikki vaihtoehdot ovat nyt jo neuvottelussa pöydällä ja me tulemme jatkamaan avointa rakentavaa työtä vastuullisesti. Ja myöskin sen puolesta, että brittikansalaiset olisivat yhä Euroopan unionin kansalaisia. Hyvät kollegat, ymmärrän, että tämä on vaikea keskustelu ja kollegat haluavat selkeästi tuoda mielipiteensä eteen, mutta minun on pakko velvollisuuteni vuoksi rajoittaa aika puheaikaa. Meillä on aika rajat. Edustaja Nicholson, olkaa hyvä. Älkää laskeko sen varaan. Kyllä sydän syrjällään olen seurannut tätä keskustelua. Mitään positiivista en ole kuullut. Vain negatiivisia viestejä. Mitään rakentavaa kommenttia en ole kuullut. Timmermans totesi, että tämä on tilanne. Ratkaisuja kaivataan Lontoosta. Ettekö usko, että te ja Juncker olette myöskin vastuussa. Teidänkin pitäisi löytää ratkaisu. Kollega Zimmer osui naulan kantaan sanoessaan, että Irlannin yhtenäisyydestä tässä ei ole kyse. Jopa kansallispuolueet eivät halua kansanäänestystä, vaan vaalivat pitkän perjantain sopimusta. Ja kollega Barnier, teille toteaisin seuraavaa. Te sanoitte, että UK on itse vastuussa tästä, mutta tekin, teilläkin on melkoinen vastuu. Mutta tämä ei ilmeisesti riitä teille. Eli että olisitte Pohjois-Irlannin väkeen yhteydessä. Me tiedämme, että sieltäkin voi kuulla erilaisia viestejä ja näitä muitakin viestejä kannattaisi kuulla, eikä vain yhtä. On valitettavaa, että minun on todettava kaikilla kunnioituksella, että sopimuksenne on hajalla. Me tarvitsemme lisäaikaa 50 artiklaan liittyen. Sitä kaivataan. Mutta ei voida sanoa, että tämä olisi jotenkin perusteltava. Meidän täytyy saada hyvä sopimus aikaiseksi, sillä minä, puolueenne ja edustamani henkilöt haluamme hyvän sopimuksen. Minähän totesin, että hallitus ilmoitti, että Irlannista Pohjois-Irlantiin siirtyvät tuotteet, niiden siirtyminen pitää tapahtua ilman sen kumpempia esteitä. Voitteko taata sen meille? Um, I'm afraid. Kiitoksia Jim. Pahoittelen, että että aikaraja onnistunut kunnioittamaan. Edustaja Haakin, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Mielestäni on suuri suuresti ikävää, että näin kävi. Meille olen pahoillani, että näyttäisi nyt järki menetetyn. Joskus nämä erot ovat, pohjautuvat historiaan, valeuutisiin ja erilaisiin näkemyksiin. Meidän kuitenkin täytyy muistaa, mikä on tulevaisuus. Me emme saa unohtaa vuotta 1992-2001 Irlannin tilannetta ja 2005 Ranskaa ja Alankomaita, kun Euroopan kansalaiset sanoivat tiettyihin ehdotuksiinne e, ei yksittäiset valtiot ja unionin täytyy kuunnella, konsultoida kansalaisemme ovat onnistuneet löytämään ratkaisuja tehdä työtä yhdessä. Riippumatta siitä, mitä Farage sanoi, niin uskon, että edelleenkin sopimus voidaan saada yhdistyneen kuningaskunnan kanssa aikaan. Olen myös hänen kanssaan eri mieltä siitä, kun hän puhuu tästä vihasta ja byrokratiasta heitä vastaan. Hän on taas vastuunsa siirtänyt pois muiden harteille, kun on valtio niin pahasti jakautunut. Olen Barnierin kanssa samaa mieltä. Meidän, me olemme tässä unionissa olleet, meidän täytyy pysyä ja toimia kärsivällisesti eh, periaatteisiimme pohjautuen. Kiitokset Barnierille ja hänen tiimilleen uskollisesta työstä asian eteen. Kiitokset Gualtierille. Jatkoaikaa tarvitaan ja kaikkia, kaikki vaihtoehdot täytyy vielä kertaalleen käydä läpi. Kiitoksia. Yksi minuutti. Edustaja Evans, olkaa hyvä arvoisa Kiitoksia puhemies. Me todistimme jälleen kerran hirvittävää epäonnistumista brittihallitukselle toisessa äänestysyrityksessä sopimuksen puolesta. Tämä olisi ollut Walesille hirvittävä tulos. Olisimme joutuneet eh, tuliliitosta ja sisämarkkinoilta ulos. On aivan selvää, että brittihallitus ei onnistu nyt. Meidän täytyy kääntää katseemme taas kansaan. Se, että vauraus keskittyy Lontooseen, on aiheuttanut tämän sekasotkun ja myöskin vallan keskittyminen Westminsteriin. Demokratia on tapa päästä eteenpäin. Meidän täytyy antaa ihmisille viimeinen sana sanottavaksi heidän tulevaisuutensa suhteen nyt kun tosiasiat alkavat olla selvillä. Asiat muuttuvat ja kun näin tapahtuu, ihmiset muuttavat mielipidettään. Tämä on heidän äm, oikeutensa. Minun vaalipiirissäni Walesissa 14 prosenttia enemmän eh, ihmisiä kannattaa jäämistä kuin vuonna 2016. Meidän täytyy äänestää nyt uudelleen. Kiitoksia. Kiitoksia. Puolitoista minuuttia. Edustaja Andersson. Paljon kiitoksia. Irlannin kansa, mitta on tullut täyteen. Tämä kaos saa nyt riittää. Me olemme halunneet jäädä EU-hun, mutta sitä ei noteerata. Tämä kaos, ei, ei ainoastaan eilisiltainen kaos Westminsterissä, vaan koko Brexit-prosessin aikana on tyrmistöttynyt koko kansamme. Tämä farsi on torin käden jälkeä ja se on välittynyt DUPn kautta myöskin pohjoiseen. Tämä erosopimus ja backstop – on vähiten paha ratkaisu, jonka voimme hyväksyä, mutta tätäkään ei noteerata poliittisen eliitin toimesta. Euroopan unioni on sitoutunut vaalimaan kaikilta osin pitkäperjantain sopimusta. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että oikeutettu demokraattinen tie kohti Irlannin yhdistymistä toteutuisi. Kyse on pitkän perjantain sopimuksen vaalimisesta. Itse brittipääministeri uskoo siihen, että Brexitin myötä tuki Irlannin yhdistymiselle lisäänsyisi. Huippukokouksessa todettiin huhtikuussa 2017, että jos Irlanti yhdistyy, niin silloin koko saari pysyy Euroopan unionissa. Muistutettakoon tästä EUta, neuvostoa ja komissiota. Mutta EU ilmoittaa, että meidän täytyy valmistautua sopimuksettomaan eroon. Siitä syntyy vain tuho. Kukaan selväjärkinen ei halua istua junassa, joka suistuu raiteeltaan, joten me haluamme pois tästä junasta. Me haluamme kansanäänestyksen yhtenäisyyteen liittyen ja yhdistymisen jälkeen liittyen. Se on pitkän perjantai sopimuksen mukainen näin kunnioitettaisiin todellakin tätä sopimusta kaikilta osin. Kiitoksia edustaja Andersson. Pahoittelen teidän keskittymään. Edustaja Pedicini, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että nyt meillä on aikaa keskustelua siitä, mitkä ovat syvälliset syyt Brexitin taustalla. Me olemme kuulleet kaikenlaista täällä tänä aamuna. Olemme kuulleet myöskin Macronin, Junckerin ja koko mainstreamin julkilausumat ja he sanovat, että Brexit johtuu siitä, että ihmiset ovat saaneet väärää tietoja ja olleet hämmentyneitä tämän vuoksi. Mutta britit ovat aina hyvin selkeästi ilmaisseet kyllä kantansa, mitä tulee yhtenäisvaluuttaan tai Schengen-alueeseen tai ähm, muihin järjestelyihin. Britit ovat onnistuneet äh, käyttämään myöskin ne antaa selkeästi niukkuuspolitiikassa äh, ja Saksan, Ranskan akselin suhteen. Tästä on kyse. Eurooppa on Ranskan ja Saksan kolonisaatiohanketta. Se ajaa niukkuuspolitiikkaa. Brexit saattaa olla vain ensimmäinen osa Euroopan todellisessa muutoksessa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Atkinson, yksi minuutti brittikansalaisille on kerrottu valheita. Tajani on kertonut saksalaislehdelle, että britiksi, britit eivät halunneet Brexitiä. 80 prosenttia brittikansalaisista äänesti kuitenkin puolueita. Ja näissä tässä on esitetty valeita ja sitten täytyisi parlamentissa äänestää tuosta sopimuksesta. Parlamentti äänestää jälleen tuosta sopimuksettomasta erosta nyt illalla konservatiivinen pääministeri hylkää tämän ehdotuksen todennäköisesti Tusk, Barnier ja moni muu teistä olette, luo, olette varmasti saane, saamassa erityisen paikan helvetissä tämän neuvottelujen jälkeen. 29. maaliskuuta parlamentin aukiolle tulkaa ja ottakaa valta takaisin, kutsun kaikki britit sinne. Please. Edustaja Wolf, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kaksi päivää sitten minun setäni diagnosoitiin sairastaman kulman vievää tautia ja hän oli hieno Walesilainen demokraatti ja vuonna 2014 äänesti Brexitin puolesta ja hän tulee kuolemaan näkemättä Brexittiä ja näin tapahtuu siksi, että poliittinen luokka halveksi häntä ja äänestäjiä Britanniassa kuvittelee, että he ovat paljon parempia ohjaamaan elämiämme, eivätkä he halua kuunnella niitä äänestäjiä, jotka ovat äänensä antaneet, ja hän tulee kuolemaan näkemättä Brexittiä Tony Blairin kaltaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat juonetelleet ulkomaisten valtojen kanssa Brexitin estämiseksi. Toivottavasti minun sedälläni on Jumala puolellaan siunamassa hänen sieluaan kun meillä on henkilöitä, jotka haluaisivat häneltä ja 17, 17 miljoonaa henkilöitä Brexitin kieltää, eikä Jumala tule säästelmään vihansa tällaisten ihmisten edessä. Edustaja Brock, kaksi minuuttia. Herr Präsident. Puhemies, hyvä Bulman, kollega Timmermans, arvokollegat. Uskon, että alahuoneesta löytyy yhteenliittymä, joka ei kuitenkaan saa aikaiseksi enemmistöä. Niin sanotut remainerit, jotka eivät halua sopimusta, vaan kansanäänestyksen, eli kovaa kovaa vastaan. Ja sitten maailman faragit, jotka eivät halua minkäänlaista sopimusta unionin kanssa. Ja poliittisesti asiaa tarkastelevat kolme Labourin ihmistä äänestivät puolesta. Ja tältä pohjalta ei voida löytää rakentavaa ratkaisumallia ainakaan alahuoneessa. Eli suuret puolueet, niiden pitäisi päästä neuvottelupöydän ääreen. Eli osoittaa, mikä on se enemmistö, josta kan, jonka ehdottomasta en, ehdotuksesta kannattaisi keskustella. Määräajan lisääminen ja jatkaminen ei onnistu ilman tällaista selvennystä. Tämän pitää olla selvää. Se, että vain annetaan jatkoaikaa ilman sen kummempia suunnitelmia, ei ole järkevää. Ja minä uskon, että tulevan kahden viikon aikana alahuoneessa on saatava selvyyttä aikaiseksi, jotta päästäisiin eteenpäin. Tätä vakautta tarvitaan, sillä kaksi, kaksi ja puoli vuotta on neuvoteltu, miten neuvoteltu. Me tiedämme, ettei lähtökohdat olleet parhaat mahdolliset. Kiitokset Michel Barnier tekemästäsi työstä ja komission tekemästä työstä. Mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että me olisimme voineet tehdä ihan mitä sama, niin silti alahuone ei olisi hyväksynyt mitään, koska mainitusta syystä johtuen ilmapiiri oli negatiivinen. Enempää ei voida tarjota ilman, että loukkaisimme unionin intressejä. Mitä tulee sitten avoimiin rajoihin, yhdistynyt kuningaskunta ei voi tulla keittiön ovan kautta sisämarkkinoille noudattamatta olemassa olevia sääntöjä. Mitä olemme tänä aamuna kuulleet, niin nämä ovat populistisia, vihamielisiä kommentteja. Niitä ei voida suvaita laisinkaan, koska kyse olisi tällaista salakavalaa sisämarkkinoille tulemista. Kiitoksia. Edustaja Bressa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat hyvä varapuheenjohtaja herra Barnier, hyvä ministeri. Muutama päivä ennen Eurooppa-neuvoston kokousta meillä on hyvin paljon kysymyksiä, mutta näistä ainakin kaksi ovat tärkeitä ja ratkaisevan tärkeitä Euroopan unionin tulevaisuutta ajatellen. Ensinnäkin Brexit. Eilen Teresa May järjesti äänestyksen jälkeen totesi, että pidennys artiklan 50 mukaisesti on todennäköisesti tarpeen. Toivottavasti tästä ei tule mikään lisä kärsimys, kuten vuodesta 2016 jälkeen meillä on ollut. Meidän pitäisi nyt pyrkiä perustavanluotoisen tärkeisiä kysymyksiä käsittelemään ja antamaan ääni takaisin brittikansalle niin, että se voi kertoa, mihin suuntaan haluaa lähteä. Nyt linjat ovat jumiutuneet, eikä mitään myönteistä saada aikaan. Ainut mahdollisuus on antaa ääni uudelleen kansalaisille ja kuulla heidän mielipiteensä, vaikka monia tämä pelottaa, monia kollegoja, jotka Brexitia ajavat, kansalaisten ääni pelottaa. Toinen hyvin tärkeä asia, joka on myöskin unionin tulevaisuudelle vielä tärkeämpi on ilmastonmuutos. Me tulemme ottamaan käyttöön erittäin tärkeitä toimia alalla, mutta uskon, että meidän täytyy myöskin oppia muokkaamaan tapaamme toimia. Meidän täytyy ottaa asia mukaan Euroopan ohjausjaksoon. Ja meidän täytyy myöskin pyrkiä kestämään kehityksen ekologisesti. Kyseessä ei ole enää niukkuuspolitiikan harjoittaminen, vaan YK on tavoitteiden saavuttaminen. Kiitoksia. Edustaja Van Dalen, yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Hyvää huomenta kaikille. Eilen kuulimme, että yli 250 pankialan yritystä pakenee saarelta tai ovat lähdössä 5000 työpaikkaa menetetään ja 1000 miljardia puntaa lähtee saarelta. Nämä ovat tiedossa olevat luvut, mutta tämä on vain jäävuoren huippu. Eli tästä on harmia UKlle, mutta EUkin kärsii Brexitistä, kuten kalastusala tai kuljetusala. Yhtä lailla näemme, että alahuoneessa ei ole valmistauduttu millään tavalla Brexitiin, enemmistöä ei löydy ja tämä tarkoittaa, että nyt täytyy muuttaa suuntaa. UK on, on pysyttävä eu Me tarvitsemme uuden sopimuksen, emme sopimuksetonta eroa. Nyt on tarjottava sellainen sopimus, josta ei voi kieltäytyä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Flanagan, yksi minuutti. Eh, puhemies, kuulen solidarisuutta toiset tämän uudelleen uudelleen. Se voi olla monenlaista poliittista, mutta myöskin taloudellista solidarisuutta. Komission sen Timmermans, te puhuitte siitä, että jatkamme valmisteluja uuden sopimuksen eteen ja eh, vakaita työtä, jota on jo tehty. Joten mitkä ovat suunnitelmat, jotta voisimme Irlannin taloutta tukea taloudellisesti, jos sopimukset on vero tapahtuu? Todellakin haluan vastauksen tähän. Solidaarisuus eh, ei sanana maksa senttiäkään unionille. Ja kun ihmiset siitä puhuvat, meillä on rinnakkain tilanne, jossa Irlannissa on 3,5 miljardia eh, Euroopan keskuspankin vuoksi säästö. Tällainen absurdius täytyy päättää. Herra Timmermans, te sanoitte, että te olette kunnioittava ja te todellakin, te ette voi nyt eh, välttää tätä diplomaattista katastrofia, mutta olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että Taski ja Juncker eivät ole täällä, sillä he ovat asettaneet oman ennakkoluuloisuutensa diplomatian edelle. Teidän täytyy nyt pohtia tätä. Muistakaa tämä. Edustaja Mono, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, hyvä varapuheenjohtaja Timmermans 21. päivä järjestö huippukokous äh, tulee käsitelmään mandaattia prosenttia ja äh, vapaakauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa ja kuitenkin tässä yhteydessä Saksaa pelottaa se, että jo tulevasta ähm, toukokuusta asti Yhdysvallat autokauppaan 25 prosentin tullitason sanelee. Tässä kyseessä on teollinen tulli, joka tekee Saksalle mahdolliseksi säilyttää ylijäämänsä Yhdysvaltain kanssa, mutta tämä tulee uhkaamaan muiden jäsenmaiden kasvua, erityisesti Ranskan talouskasvua vielä enemmän. Kyseessä on se, että meillä pitäisi olla uusia uuden teknologian standardeja. Yhdysvallat tulevat jälleen kerran meille sanelemaan omat ehtonsa meidän pitäisi laskea myöskin maataloustuotteiden tulleja. Yhdysvallat vaativat tätä aivan ehdottomasti ja nyt meidän tilanteemme on sellainen, että Bemarin, Mersun ja Audin edessä ranskalaiset maanviljelijät eivät paina juurikaan. Mitä käykään, kun eurooppalaiset tämän kaiken havaitsevat liian myöhään? Mr. Vilimski for... Sitten Vilimski minuutti. Kiitos äh, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Joka eilen kykeni seuraamaan alahuoneen keskustelua ja sitä järkyttävää ja nähneet, millä, miten järkyttävällä tavalla brittipolitiikka on jakautunut, voi olla vain järkyttynyt. Järkyttynyt siksi, että tässä on kuitenkin hyvin selkeä lähtökohta. English translation is not coming through. Sorry to interrupt your speech. Anteeksi, englannin tulkkaus ei toiminut. Jos aloitatte uudelleen, niin näin. Eli aloitan uudelleen. Meine sehr geehrten Damen niin, hyvät eh, naiset ja herrat, eh, ne, jotka eilen kykenivät seuraamaan brittialahuoneen keskustelua ja näkivät, eh, miten hajallaan brittipolitiikka on, voi olla vain järkyttynyt. Järkyttynyt siksi, että kuitenkin tehtävä on hyvin selkeä. Enemmistö brittikansalaisista haluaa erota unionista. Ja on ihan yksi lysti, onko se hyvä vai huono. Eikä silläkään ole väliä, onko se minusta hyvä vai huono, vaan kysymys on siitä, että täytyy kunnioittaa demokratiaa ja enemmistöpäätöksiä. Kansakunta, joka valitsi selkeän suunnan. Voin vain vedota, lopettakaa tämä tällainen temppuilu ja pyrkimys takaoven kautta käynnistää toinen kansanäänestys. Päätöksiä täytyy kunnioittaa. Ja vaikka järjestettäisiin toinen kansanäänestys, niin miten sitten peli jatkuu? E, tuleeko sitten jälleen parin kuukauden jälkeen eri mieliä järjestetään kolmas kansanäänestys? Ei. Jos haluamme ottaa itsemme vakavasti ja haluamme uudistaa tätä unionia, niin silloin meidän täytyy noudattaa pelisääntöjä ja kulkea selkeää tietä. Mistress. Kiitos sitten Synadinos minuutti. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Kiitos puhemies. Την απόρριψη της όποιας... Niin siis Brexit ei ole vain prosessi, prosessiin liittyvä asia, vaan se Euroopan unionin liittovaltio, jota tässä nyt ajetaan, niin siitä äänestetään tietysti seuraavissa Euroopan parlamentin vaaleissa. Ja Kreikassa yritetään saattaa uusia toimialoja uudelleen kansallisvallan alle pois täältä EUsta. Ja se tietysti pelottaa muita Euroopan unionin jäsenmaita. Ette tule onnistumaan. Ne, jotka haluavat vapaaehtoista yhteistyötä kansallisvaltioiden välille, voivat sitä edelleen harrastaa, mutta täytyy kunnioittaa kansallista päätäntävaltaa ja kansallisvaltioita vakavien ihmisten pitäisi, vakavan mielestä ihmisten pitäisi olla täällä vallassa, eikä kenenkään muun. Ei pitäisi antaa Euroopan ulkopuolisten maiden vaikuttaa eurooppalaisiin asioihin. Kiitos. Two minutes. Sitten kaksi minuuttia, Del Castillo. Kiitos puhemies. Neuvosto, komissio, Michel Barnier, joka on tehnyt valtavaa <clears throat> hienoa työtä. Nyt Euroopan unionilla oli mahdollisuus maanantaina kuunnella äh, pääministerin äh, äh, puhetta, jossa puhuttiin mahdollisesta eroanomuksen pois vetämisestä. Kyse on siis tilanteesta, jossa yhdyttynyt kuningaskunta mahdollisesti jäisi yhteistyön piirin mukana tulliunionin piirissä. Euroopan parlamentti kuitenkin hylkäsi tämän ehdotuksen ja syynä oli äh, vastuun puute, äh, jota Iso-Britannia on jatkuvasti osoittanut. On todellista, äh, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa huomenna myöskin äänestetään ehdotusta vastaan ja joudutaan nojautumaan artikla 50 joka tarkoittaa kuitenkin käytännössä sitä, että meidän on noudatettava niitä sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät Iso-Britannian pois jäämisen sopimusten mukaan. Tilanne on kuitenkin epävarma ja meillä on muutamia seikkoja, joita on vielä mietittävä Brexitin suhteen. Ensinnäkin se, mitä Euroopan unionin talouselämään vaikuttaisi tämä mahdollinen vetäytyminen. Ja kysehän on varsin tiukasta ja monivaikutuksisesta päätöksestä. Toiseksi se tarkoittaisi sitä, että että arkielämässä ihmisten arkielämän piirissä jatkuvasti törmättäisiin tilanteisiin, joissa esimerkiksi elintarvikkeiden siirtyminen Euroopan alueella paikasta toiseen joutuu siihen vaakalaudalle. Ja sama koskee myöskin niiden maiden tilannetta, jotka vastustavat Iso-Britannian eroa. Joten nyt on välttämätöntä asettaa yhteiset globaalit haasteet, koska muuten voimme joutua suuriin ongelmiin. Now I'm going to break some bad news. Sitten huonoja uutisia ihmisille, jotka vihastuvat kohta. Meidän täytyy nyt jättää väliin tuo menettely ilman puhujalistaa, koska olemme niin myöhässä aikataulusta. Pahoittelen, että näin on. Sitten vain Bremt, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On niitä Strasbourgin viikkoja, joissa toivo ja epätoivo kohtaavat, ja tämä on yksi niistä viikoista. Hyvin monet täällä ovat jo puhuneet eilisestä äänestyksestä ja mihinkä se meidät johtaa ja mitä tapahtuu. Ja minä ja minun ryhmäni, me olemme sitä mieltä, että kansan täytyy nyt antaa puhua. Brittiparlamentti ei pääse eteenpäin ja sen vuoksi meidän täytyy nyt tehdä jotain, jotta pääsemme tästä umpikujasta eteenpäin. Mutta kuitenkin tällä viikolla on hyvin paljon toivoa. Miksi? Täällä parlamentissa oli 60 nuorta miestä, jotka, äh, nuorta, jotka yrittivät saada parlamentin äh, asettamaan ilmastopolitiikan agendan äh, huipulle. Ja esimerkiksi sen vuoksi, että pyrittäisiin parempiin kunnianhimotasoihin – jos me haluamme toteuttaa Pariisin, niin silloin meidän täytyy saavuttaa 55 prosenttia 2030 ja olla hiilineutraalia 2050. Jotta me voimme sen toteuttaa, niin silloin me tarvitsemme ilmastopolitiikkaa Euroopan tasolla ja Pariisin tavoitteet toimeenpanna lainsäädäntöön niin, että kaikki jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja niin, että ei ole ketään vapaamatkustajaa. Nuoret ovat oikeassa, kun he vaativat vaativat meiltä tätä. Ja tämä, puhemies, mitä minun tulee, oli tämän viikon toivon merkki. Mr. Sulik. Sitten Sulik, minuutti. Kiitos puhemies. Eilinen kaos brittiparlamentissa osoitti, että tuo erosopimus on nyt kuollut ja kuopattu. Siitä ei voida äänestää enää enää kolmatta kertaa aika loppuu. Britannian päätös erota EUsta on sellainen, että sitä pitää kunnioittaa. Ei voida jättää huomiota enää kansan ilmaisemaa tahtoa. Se olisi täysin väärin. Toisen kansanäänestyksen järjestäminen ei tule kysymykseenkään. Ainoa looginen ratkaisu on tässä nyt äkkiero ilman mitään sopimusta. Ei se mikään maailmanloppu Britannialle, Britannialle ole eikä EUllekaan. Tilannetta pitää lähestyä järkevästi. VTOn säännöt jäävät edelleen voimaan. Ja jos ja kun brittikollegat pyytävät jatkoaikaa tuolle eroprosessille ja siihen suostutaan, niin se johtaa vain uusiin vaikeuksiin. Mutta toisaalta sinä aikana voidaan ottaa uusia askeleita kohti eroa ilman sopimusta. Sitten B-minuutti. Le changement climat... Ilmastonmuutos tulee eh, olemaan pöydällä 21. ja 2. päivä eh, maaliskuuta, siis neuvoston kokouksessa. Tarkoituksena on pelastaa planeetta eh, vähentämällä päästöjä ja myöskin jarruttamalla vapaa vaihtokauppaa ja muita Euroopan ja koko maailman toiminnalle tärkeitä kysymyksiä. Olemme joutuneet tilanteeseen, jossa yritykset ja teollisuusala ovat joutuneet huonoon tilanteeseen Euroopan unionin asettamien liian tiukkojen normien vuoksi. Kuitenkaan kaikilla mailla ei ole samoja normeja käytössä, oli sitten kyse hygienistä tai, tai muista kysymyksistä. Joten me tulemme olemaan menettäjien puolella. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi yritysten toimintaa siirretään toisaalle ja myöskin kierrätys lisääntyy. Meidän on toimittava <clears throat> sillä tavoin, että myöskin meidän taloudelliset etumme otetaan huomioon. Sitten hyvnä minuutti. Kiitos kollegat. Eroamissopimuksen hylkääminen merkitsee monia asioita. Ensinnäkin järjestäytynyt eroaminen kahden viikon kuluttua ei tapahdu. Ja toisekseen se, että unionin ja Ison-Britannian prioriteetit äh, ihmisten ja yritysten äh, suojaamiseksi ja esimerkiksi rauhansopimuksen äh, suojaaminen, näitä ei voida saada hoidettua tässä kahdessa viikossa nämä ovat todella suuren uhan alla ja se on paha asia. Mikäli mahdollisen huomisen äänestyksen tulos on se, että pyydetään äh, pidennystä, kuinka pitkäksi aikaa ja kuinka. Lyhyt äh, tekninen äh, siirtäminen mahdollistaisi vain uuden äänestyksen, mikä ei enää ole mahdollista. Ja pitkä siirto johtaisi ongelmiin esimerkiksi Eurooppa-vaalien kanssa ja se myös johtaisi siihen, että tulevasta kumppanuudesta ei voida neuvotella. Eroamissopimusta ei avata. Ja sopimuksen siirtäminen ei ole mahdollista. Ja on toimittava artikla 50 perusteella, joka on välttämätöntä, että voidaan luoda luottamusta ja hyvä suhde.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 taloudesta, mutta se ei riitä. Nyt on erittäin tärkeää, että me suojelemme työntekijöitä siellä, missä työpaikat katoavat. Näin nuoriso ja kansa sanoo. Brittiparlamentin äänestyksen jälkeen voimme vain toivoa, että ei tule kovaa brexittiä. Hyvät kollegat, tästä tulee nyt viimeinen huippukokous ennen Eurooppa-vaaleja ja siksi se on sitäkin tärkeämpi. Kansalaiset odottavat meidän toimivan. Mutta äh, näen, että tässä ei käytetä mahdollisuuksia. Katsotaan esimerkiksi, miten me epäonnistuimme maahanmuuton järjestämisessä. Me parlamentissa hyväksyimme järjestelyn, joka olisi mahdollistanut tehokkaan maahanmuuton äh, hallinnoimisen ja turvallisemmat rajat. Euroopassa on paljon nationalistisia poliitikkoja ja heitä meidän tulee osoittaa äh, sormella ja he ovat nimenomaan estäneet meiltä hyvän maahanmuuttopolitiikan. He ovat ottaneet meidät kaikki panttivangiksi ja pelottelevat ihmisiä. Ja nämä johtajat myös eivät välitä kansalaisista. Maahanmuutto on eurooppalaisten suurin huolenaihe. Va- äänestäjien täytyy voida valita ja meidän täytyy osoittaa sosiaalisella Euroopalla, että populismi ja ääriliikkeet eivät ole Euroopan tie ja että meidän ansaitsemme toisenlaisen tulevaisuuden. Kiitos sitten Tomacic minuutti. Puhemies, Brexitistä on tullut täydellinen kaos, koska yksi osapuolista ei ole toiminut kansanäänestyksen mukaisesti. Nyt meillä on mahdollisuus kuitenkin saada käsitys siitä, että Euroopan unioni ei ole tasapainoinen ja tämä koskee kaikkein vähintään esimerkiksi Lontoon puolta. On pyritty tilanteeseen, jossa on kuroteltu kohti mahdottomuutta, eli iso britannia ero Euroopan unionista. Tilanne on vielä entisestään monimutkaistunut äh, matkan äh, varrella erityisesti äh, kahden puolueen toimien johdosta näyttää siltä, mitä, että järkevää lopputulosta ei ole mahdollista saada aikaiseksi. Vastuu on kuitenkin jaettava. Turha enää lähteä menneisyyden asioita kaivelemaan, mietittävää tulevaisuutta, selkeä selkeästi. Mr. Niedermayer. One... Kiitos. Niedermayer puolitoista minuuttia. Thank you very much, madam. Kiitos puhemies. Niin ihan lyhyt kommentti Brexittiin. Tätä niin kutsuttua parempaa sopimusta ei neuvoteltu vain Barnierin johdolla, vaan siihen vaikuttivat myös brittipääministeri ja brittiparlamentti. Minusta kyseessä on poliittinen kriisi Lontoossa ja sitä tukevat tai tukee monen ihmisten toimet. Mutta vielä haluaisin puhua muistakin asioista huippukokouksen asiallistalla muun muassa taloudesta. Hyvien tai ei niin hyvien aikojen jälkeen voi olla tulossa kauppasota tai muu kriisi, jonka vaikkapa Brexit aiheuttaa tai muut tapahtumat aiheuttavat. Ja nyt jäsenvaltioiden täytyy pohtia, kuinka vankalla pohjalla taloutemme ovat ja kuinka valmiita ne ovat huononevaan taloustilanteeseen, hidastuvaan talouskasvuun ja muihin ongelmiin. Ja toinen tärkeä asia on Kiina. Meidän edustajiemme tulisi toimia päättäväisemmin. Heidän pitäisi puolustaa Euroopan legitiimejä intressejä entistä paremmin. Puhuimme aiemmin täällä verkkoturvallisuudesta. Meidän tulisi tietää, mitä Kiina tekee siinä aiheessa. Ja sitten on muitakin suuria aiheita, kuten reilu, reilu kauppa, ilmastonmuutos, se mitä Kiina tekee, tekee sen eteen ja myös ihmisoikeudet. Näihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Kiitos. Kiitos Weidenholz ja puolitoista minuuttia. Kiitos. On traagista, mitä tällä hetkellä tapahtuu Isossa Britanniassa. Kansakunta, joka oikeutusti voi katsoa ylpeänä historiaansa, ja Eurooppa on suuren kiitoksen eh, heille velkaa, ja nyt eh, he tuhoavat itse itsensä. Ilman mitään suuntaa ja ilman poliittista ohjausta Britannian voi ajaa karille. Ja me olemme surullisia ja vihaisia tästä ja kokonainen sukupolvi tulee tästä kärsimään. Tänä historiallisena hetkenä me emme saa enää tehdä lisää virheitä. Meidän toimintamme pitäisi äh, olla pragmaattista. Meidän täytyy antaa brittiystävillemme viimeinen mahdollisuus. Kaikki muu olisi ignoranttia. Tämän signaalin täytyy kuitenkin tulla Lontoosta, ja ison Britannian jääminen unioniin on yhä vielä kaikkein järkevin ratkaisu. Mutta tämä tarvitsee kuitenkin oikeutuksen kansanäänestyksen kautta, mutta kansanäänestyksen, joka tällä hetkellä tällä kertaa toisin kuin aikaisempi olisi sitova. Ennen kaikkea meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta saamme selkeyden näiden kolmen miljoonan äh, EU-kansalaisen tilanteeseen Briteissä ja puolentoista miljoonan Britin tilanteeseen mantereella. Nämä ihmiset ansaitsevat huomattavasti enemmän kunnioitusta. He ovat tehneet ratkaisunsa ja heitä ei saa käyttää pelinappulana. Thank you, Mr. Kiitos sitten Marias minuutti puhemies. Dramaattiset käänteet Iso-Britannian erokysymyksessä ovat vaikuttaneet suuresti koko mantereeseen. Meidän on nyt annettava selkeä viesti. Euroopan unionin kansalaiset haluavat toisen tyyppisen tien johtamaan eteenpäin. Meidän on kunnioitettava ja arvostettava demokraattisia periaatteita, solidaarisuutta – eikä missään tapauksessa keskitettävä tarmoamme ainoastaan yhteen osaan. Eurooppalaiset eivät voi hyväksyä sitä, että euroryhmä ja keskuspankki esittävät tiukkoja sääntöjä. Meidän on arvostettava äänestyksen tulosta. Se on ainut mahdollinen tie emme voi hyväksyä sitä, että palkkapolitiikkaa poljetaan ja muutenkin lähdetään Saksan tielle. Thank you very much. Girling. Kiitos puhemies. Eilen illalla nähtiin taas, miten kyvytön brittiparlamentti on konsensuksen etsimisessä. Enemmistö saatiin enemmistöä ei saatu vieläkään erosopimuksen taakse. Tämä oli taas suuri tappio pääministeri meille. Nyt täytyisi, nyt, nyt puhuttiin uudelleen artiklan 50 perumisesta, toisesta kansanäänestyksestä. Nämä ovat sellaisia asioita, joita, joita kukaan vakavasti otettava poliitikko ei, ei, ei voi lausua. Ja kolmas vaihtoehto itse asiassa ei ole lainkaan mahdollinen missään järkevässä aikataulussa. Eli nyt edessä on kova Brexit ilman sopimusta tai ei Brexittiä ollenkaan. Näyttää todennäköiseltä, että parlamentti ei äänestä sopimuksettoman eron puolesta, mutta lykkäyksestä ei vielä ole varmuutta. Meidän täytyy varmistaa, varmistaa, että kansalaisten tahto toteutuu. Britanniassa on paljon kansalaisten tahtoa toisen kansanäänestyksen takana. Meidän täytyy koota Eurooppa mielinen kansanliike tämän asian taakse. Mielipidetiedustelujen mukaan tätä toista kansanäänestystä halutaan. Brexitistä ei tule helppoa, mutta ei kannata uskoa, uskoa niitä ääniä, joita Britanniasta nykyään kuuluu. Suurin osa puhujista edustaa itse asiassa ainoastaan puolitoista prosenttia kansasta ja suoltaa sitä omaa propagandaansa. He eivät ole mitään isänmaamielisiä ihmisiä. He ää, propagoivat tässä sopimuksettoman eron puolesta, joka vahingoittaa brittejä ja Euroopan unionia merkittävällä tavalla. He eivät ole isämaan ystäviä. Jos kutsuu itseään patriotiksi, silloin ei voi kannattaa tämän tyyppistä vahingollista ratkaisua. Sopimuksetonta eroa ei voi kannattaa, jos, jos, haluaa, tukea, jos haluaa tukea muun muassa pitkän perjantain sopimusta. Nämä ihmiset eivät ole enemmistössä ne ovat itse asiassa kapakassa ollut tuopin ympärillä. Joten sanon teille, että te ette edusta kansaa, ettekä huomisen ihmisiä, te olette eilisen ihmisiä, me olemme tämän päivän ääni. Ja nuorten tuki, puhemies keskeyttää. Mrs. Darling. Mr. Corbett. Corbett, kaksi minuuttia. Ensimmäisen sopimuksen hylkäyksen jälkeen tammikuussa Theresa May yritti neuvotella uusiksi vain yhtä asiaa, nimittäin Irlannin backstop-varautumisjärjestelmää, jotta saisi puolueensa luottamuksen. Alahuoneen enemmistölle tämä ei kuitenkaan ollut suurin ongelma hänen sopimuksensa suhteen. Siinä oli muita ongelmia, eikä hän yrittänyt millään muotoa hoitaa niitä. Hän yritti vain rauhoittaa oman puolueensa oikeistosiipeä ja epäonnistui. Joten mikä on meidän tilanteemme nyt? Suurin osa alahuoneesta ei halua erota ilman sopimusta, mutta ainoa sopimus on hylätty. Joten mihinkä tästä mennä? Loogisesti on vain kaksi mahdollisuutta. Joko neuvotellaan vaihtoehtoinen sopimus tai miettii uusiksi koko Brexittiä. Vaihtoehtoinen sopimus, mahdollisuudet siihen näyttävät häviävän pieniltä tällä hetkellä. Se, että mietittäisiin uusiksi Brexittiä, tarvitsee kansanäänestyksen. Ja kuten juuri kuulimme edustaja Göllingiltä, niin ihmisistä suurin osa on sitä mieltä. Ja mielipiteet, tutkimukset osoittavat, että jos tulisi toinen kansanäänestys, ihmiset haluaisivat jäädä unioniin. On ihan uskomatonta, että jatketaan Brexittiä väittämällä, että se on kansan tahto, kun se ei välttämättä ole enää kansan tahto. Ainakin se pitäisi tarkistaa, onko näin. Thank you. Kiitos. Sitten Karas, puolitoista minuuttia. Puhemies, arvon naiset ja herrat, meille lienee selvää, että mikäli yhdistyneessä kuningaskunnassa asenteet eivät muutu, niin 29. maaliskuuta tapahtuu kaettun, kaoottinen kova Brexit. Ja jos ei olla valmiita puhumaan puoluerajat ylittävästi, ei voida ratkaista tätä ongelmaa taloudelliset, ekologiset, sosiaaliset, teknologiset, demokratiapoliittiset haasteet voimme ratkaista vain yhdessä Euroopassa puoluerajat ylittäen. Siitä on kysymys parlamenttivaaleissa, siitä on kysymys tulevan komission koostumuksessa. Ja tämä realiteetti on suuressa ristiriidassa poliittisen, poliittisten vastuunkantajien vastuuttomuuden kanssa Isossa Britanniassa, mutta myös muualla Euroopan unionissa. Katsokaa esimerkiksi toimittajamurhia tai oikeusvaltion tilannetta Unkarissa ja Puolassa ja miten nationalistit ja, puo- ja, ja Äh, miten nationalistit äh, Italiassa, Puolassa, Unkarissa toimivat. Eli koko asia täällä on uhattuna sisältäpäin. Ja meidän täytyy Eurooppa-vaaleissa saada tähän muutos. Äh, antisemitismillä, valheilla, syyttelyllä, nationalismilla me emme ratkaise mitään ongelmia Euroopassa, e-, emmekä myöskään Brexittiä. Tässä me onnistumme vain konsensuspolitiikalla keskenämme. Sitten Kelly, puolitoista minuuttia. Eh, Kiitos puhemies. Kun erosopimus nyt torjuttiin brittiparlamentissa eilen illalla, eh, pelonsekainen tunnelma Irlannissa kasvaa, erityisesti maatalousalalla ja elintarvikealalla, koska siellä tiedetään, että kova raja Irlantien välille ja paluu vanhoihin sääntöihin merkitsee heille liiketoiminnan loppua. Me kaikki tiedämme myös, että jos kova ero tapahtuu, niin silloin tuo kovalla työllä aikaansaatu rauha on myös vakavasti uhattuna. Ja siksi toivon, että tänään brittiparlamentin alahuoneessa äänestetään sen puolesta, että vältettäisiin sopimukseton ero. Minusta meidän tulisi tarjota nyt jo välittömästi jatkoaikaa Briteille täysin ilman ehtoja. Tarjotaan sitä. Se voidaan tehdä. No, ero, eroprosessia voidaan pitkittää pari kuukautta ilman mitään seurauksia. Kuten kollegat sanoivat, tämä voisi auttaa brittejä löytämään uuden tien ulos tästä kriisistä ja ehkäpä myös jäämään Euroopan unioniin. Ehkä sen puolesta kannattaa tässä toivoa. Ja lykkäyksen puolesta kannattaa tässä nyt toimia. Ja siksi vetoankin Euroopan komissioon, että se toimii tässä nyt vilpittömin mielin ja sanoo, että me autamme teitä, me annamme teille aikaa ja tilaa saattaa omat asianne järjestykseen, jotta vältetään sopimukseton ero. Jos kerran olette tosissanne tässä, niin annamme teille tähän aikaa ja mahdollisuuden. Kiitos. Kiitos. Sitten Suitsa, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. On aivan ilmeistä, että keskustelu neuvoston kokouksen valmistelusta on keskittynyt erityisesti Brexitiin. Pariisin sopimuksesta tai vihreästä teknologiasta ei ole juurikaan puhuttu, eikä liioin eurooppalaisesta taloudellisesta teollisuudesta eikä työttömyydestä eikä siitä väärästä tiedonvirrasta, joka uhkaa kaikkia eurooppalaisia äh, vaalien alla. On totta, että Brexit on valtava haaste, haaste mutta Westministeristä käsin äh, myöskin seurataan Euroopan parlamentin äh, keskustelua aiheesta tänään. Me emme kuitenkaan ole varsinaisia vastuun, vastuullisia tässä asiassa – Onko toinen äh, kansanäänestys äh, mahdollisesti todennäköinen? Onko sellainen vaihtoehto olemassa, että Iso-Britannia jäisi osaksi Euroopan unionia, koska mielestäni sen, sille kuuluu paikka piirissämme? Populistit peräänkuuluttavat kansanäänestyksiä, mutta itse olen sitä mieltä, että meillä on vielä mahdollisuus muuttaa asioita ja poliittisina henkilöinä meidän on kannettava vastuumme. Emme saa toimia tulevien sukupolvien tulevaisuutta vastaana. Ja tämä koskee erityisesti Eurooppa-asioita. Kiitos. Sitten vielä komission varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Madam President. Kiitos puhemies. Olen kuunnellut oikein huolella parlamenttia ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että parlamentissa on erittäin laaja tuki sille, miten komissio on neuvotellut Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja parlamentin puolesta yrittäessään saavuttaa sopimuksen Britannian kanssa sellaisesta erosta, joka vahingoittaisi mahdollisimman vähän molempia osapuolia. Tämä on ollut komission päämääränä alusta asti. Tämä on ollut Michel Barnierin toimintatapana alusta asti ja meistä tämänpäiväinen keskustelu osoittaa tukea tälle meidän menettelytavallemme. Kun kuuntelin tässä nyt herra Faragea ja hänen kollegoitaan, olen nähnyt sen hybriksen, jota, jota hän täällä suoltaa ilmoille, onnittelee itseään. Ja näinä hetkinä mietin, että onko hän käynyt vaikkapa Sunderlandissa, puhunut siellä Nissanin tehtaan työntekijöiden kanssa – ja sanonut, että työpaikka menee, mutta minä saan toteutettua unelmani tästä mukamas itsenäisyydestä ja kansallisesta määräämisvallasta. Onko hän käynyt Oxfordissa ja